So, Kolleginnen und Kollegen, wir fangen an. No niin, hyvät kollegat. Me aloitamme tämän kokouksen. Minä toivotan tervetulleeksi kaksi jäsentä, jotka lisäkseni osallistuvat. Kollegat eh, Herr Brandi ja Van Dalen sydämellisesti tervetuloa. Kello on kuitenkin viisi yli yhdeksän ja meidän täytyy aloittaa. Meillä on nimittäin tiukka ohjelma näin aamulla. Aivan ensin haluan ilmoittaa, että kaikki kielet ovat tänään käytössä paitsi Viro ja Malta, myös kroatti. Koko keskiviikon ja sitten torstai-iltapäivän kokouksessa myös. Sitten ilmoitusasia 28. päivä, eli keskiviikkona tänään järjestetään kello 12.30 14.45 salissa 7 eh, C50. Kyseessä on tällainen eh, työryhmäkokous Alois Peterlen johdossa, johdolla. Ja sitten meillä on tänään tulossa vierailijaryhmä iltapäivällä 8 toimittajaa kello 15.18.30. Heidät on kutsunut Jolanta Hybner kollegamme. Ja huomenna sitten meillä on tulossa vieraksi opiskelijoita, kolmannen ja neljännen vuoden opiskelijoita Alamstein yliopistosta, Alankomaista, Liovaidenista, Bas Aikhautin vieraita. Ja sitten meillä on Saanko pääosastolta myös äh, harjoittelijoita tänään ja huomenna täällä kokouksessamme? Sitten ilmoitusasia Euroopan parlamentin etelä Aasian valtuuskunta on kutsunut meidät huomenna 29. päivä kello 11.30-12.30 välisenä aikana osallistumaan kokoukseen, jossa käsitellään COP18. Tätä konferenssia, siitä käydään mielipiteiden vaihtoa. Meillähän on huomenna äänestyksiä, mutta olisi ehkä mukavaa, jos kustakin poliittisesta ryhmästä yksi jäsen voisi osallistua tuohon kokoukseen ja siellä käytävään keskusteluun. Sitten esityslistaluonnoksen hyväksyminen muutoksia tälle päivälle ei ole esityslistaluonnokseen, joten se voidaan näin hyväksyä. Pöytäkirjoja meillä ei ole hyväksyttävänä, joten voimme heti alkaa käsitellä tätä sites konferenssia herra John Scanlon on vieraanamme. Hän kertoo meille Toivotamme teidät tervetulleeksi. Sittesin pääsihteeri herra Scanlon saa heti välittömästi puheenvuoron. Olkaa hyvä. Thank you very much, Chair. And... Kiitoksia, hyvä puheenjohtaja. Hyvää huomenta kaikille. Kiitoksia siitä, että kutsuitte minut tänne mukaan keskusteluihin tämän aamupäivän ajaksi. Lisäksi haluan kiittää sitä sihteeristön ja yhteisön puolesta siitä erityistä tuesta, jota Euroopan unioni on tarjonnut, kun yleissopimustamme on täytäntöön pantu 27 jäsenvaltiossa yksittäin ja yhteisesti. Ja olemme saaneet myös paljon tukea Euroopan komissiolta. Ensi vuoden maaliskuussa Pidämme 16 osapuolten välisen kokouksen ja se tapahtuu samanaikaisesti, kun meillä on 40. vuosipäivä yleissopimuksen hyväksymiselle. Yleissopimus itse asiassa hyväksyttiin Washington DCissä äh, maailman luontokonferenssissa, joka, jonka isäntänä oli Yhdysvallat. Ja näin ollen tätä usein nimittäinkin Washingtonin yleissopimukseksi. Seuraava kokouksemme maaliskuussa on erityisen tärkeä useille eri lajeille maapallollamme ja niiden kyvylle säilyä hengissä luonnossa. Tällä hetkellä laiton tappaminen salametsästys on erityisen voimakasta viimeisen 10-20 vuoden aikana – kun kysymys on norsuluusta. Lisäksi on huomattu, että afrikkalaista sarvikuonoa ja sarvikuonon sarvikauppa on käyty erittäin voimakkaasti näitä eläimiä. On salametsästetty viime vuonna 448, tänä vuonna 550 Etelä-Afrikassa tilanne ei ole kestävä ja meidän täytyy ryhtyä toimenpiteisiin tämän kaupan ehkäisemiseksi. Nyt olemme saaneet myöskin huomioida, että ammattimainen salametsästys on kasvussa. Rikolliset ovat mukana tässä toiminnassa. Ja esimerkiksi Keniassa pelkästään, pelkästään on on vartioita tapettu näissä luonnonpuistoissa samassa yhteydessä, kuin salametsästystä on harjoitettu. Eli siitä syystä pyrimme ö, kurin tämän laittoman tappamisen. No meni mu- monia muita asioita on myöskin esillä esimerkiksi merieläimistö, se, että millä tavalla tietyt highlight pitäisi tuoda yleisopimuksen piiriin. Ja on nähty, että CITES on suuri globaali yleissopimus, jossa monet tonnikalalajit on otettu suojeluun. Euroopan unioni on tässä suhteessa kärkijoukoissa, kun tarjoamme myös tukeamme kansainväliselle puunkato järjestölle. Ja nämä eri lajit ovat tärkeitä asioita meidän esityslistallamme. Tähän liittyy myös merieläimet. Meidän täytyy viedä nyt tätä koskevat sopimukset loppuun ja jos emme kykene määritelmää tekemään, niin meidän on hyvin vaikea ottaa käyttöön eri hailajien suojelua. Meidän täytyy siis tämä ongelma ratkaista, jos haluamme tehokkaasti täytäntöönpanna eri merieläinlajien, varsinkin hailajien luettelointia. Meillä on myös kysymys esillä siitä, että pitäisikö Siteksen ja globaalin luonnonrahaston liittyä toisiinsa, eli ne eivät saa suoraan tästä globaalista ympäristörahastosta tukea, ja meidän tulisi pohtia sitä, pitäisikö tätä verkostoa avata sitekselle. Pitäisikö sen saada taloudellista tukea? Lisäksi tarkastelemme, millä tavalla synergiaa voitaisiin saada aikaiseksi, millä tavalla biologisen monimuotoisuuden sopimus saataisiin integroitua paremmin ja Sveitsi on ottanut esille erityisesti tämän biologisen monimuotoisuuden kysymyksen. Lisäksi aiomme huomattavasti painottaa luontokohdistuvien rikosten torjuntaa ja ottamalla huomioon Interpolin toiminnan siteksessä. Ja samalla aikaiseksi paremmat suhteet Maailmanpankkiin, jotta voidaan saada hienostuneempaa tukea näiden rikosten torjuntaan. Eli tässä suhteessa hyvä puheenjohtaja. Kyseessä on erittäin tärkeä osapuolikokous ja teemme päätöksiä, joilla on perustavanlaatuisia vaikutuksia siihen, millä tavalla toimimme. Tämä kaikki sitä taustaa vasten, jossa meillä edessämme on laittomien tappamisten määrän nousu hyvin monissa eläinlajeissa, jotka ovat erittäin tärkeässä asemassa kansainvälisessä yhteisössä. Kiitoksia. Kiitokset herra Scanlon. Suuret kiitokset ja todella siis äh, kokous järjestetään maaliskuun puolivälissä ja teidän puheenvuorostanne tuli hyvin selväksi, että tässä on vielä paljon tehtävää. Euroopan parlamentti esittää neuvostolle ja komissiolle suullisen kysymyksen ja tähän liittyvän päätöslauselman, joka on valmisteltu. Minulla on päätöslauselman allekirjoittajia täällä nyt paikan päällä. Kollega Seber edustaa täällä kollega de Langea. Eh, leider verhindert siis unser... Rova Lange pyytää anteeksi, ettei päässyt paikalle, joten haluaisin hänen puolestaan kiittää pääsihteeriä hänen avajaissanoistaan. Katson, että me kaikki tiedämme hyvin, kun tarkastelemme näitä lukuja, mikä tilanne tällä hetkellä vallitsee monien eläinlajien osalta. Monet lajit ovat uhattuina ja meidän täytyy tehdä tälle jotakin. Siksi on tarpeista, että täällä Euroopan parlamentissa – vedotaan osapuoliin, jotka ovat mukana ensi vuoden konferenssissa, jotta julkisista lupauksista myöskin pidetään kiinni ja että sopimus pistetään täytäntöön. Erityisestikin se, että avoimuutta haluttaisiin lisään päätöksentekoon. Meidän pitäisi katsoa tässäkin suhteessa, mitkä maata ovat näitä tai julkaiset näitä luetteloita näiden eläintelajien osalta, jotka ovat, joiden kauppa on rajoitettua, ettei mitään salaisia äänestyksiä sallita, vaan pikemminkin avoimesti tiedetään, kuka on tehnyt mitäkin, niin että meillä on tämä nimitä, nimeä ja häpäise politiikka käytössä, niin että tiedetään tarkalleen, miten kukin jäsenvaltio on toiminut lajien suojelun osalta. Tähän kuuluu osaltaan myöskin se, että tarkastelemme määrärahoja, Meiltä on riittävät määrärahat, jotta tätä työtä voidaan käytännössä tehdä. Meillä on ollut elefanttien suojeluohjelma esimerkiksi ollut käytössä. Lisäksi Tansaniassa on liitteestä yksi yritetty siirtää elefantit riitteeseen kaksi vähemmän uhanalaisten lajien joukkoon. Tätä me vastustamme. Sitten meripolitiikka. Yksikään maa ei sinänsä omaa mitään omia suljettuja alueitaan. Meillä pitäisi olla yhteiset säännöt myöskin merieliöiden suojelemiseksi. Tämä olisi erittäin tärkeää, koska merien eliöstöä ei ole täysin vielä tutkittu. Tieto on aivan liian vähän vähän hailajien osalta. Jotkut hailajit pitäisi asettaa korkean suojelun alaisuuteen. Jäsenvaltioita pitäisi kannustaa mahdollisimman korkeiden normien käyttämiseen, jotta lapsillemme jää perinnöksi vielä rikasa eläinlajisto, niin että kaikki jotkut olisi sukupuuttoon. Kiitokset herra Seber. Kollega Kahnenbach, sd ryhmä Kiitos. Minäkin haluan äh, sydämellisesti kiittää myös kaikkia äh, muita allekirjoittajia. Yhteistyö on sujunut hyvin. Ehkä voisin vielä täydentää sitä, mitä Richard Seber juuri sanoi äh, ja todeta, että meitä lobattiin aika kovasti tämän asian valmistelutöiden aikana. Ja tietenkin mitä tulee tähän valmisteltuun tekstiin. Meitä rajoittivat eri säännöt ja myös käännöksiin liittyvät säännöt. Jos täydennys toiveita on, niin tarkistuksiahan voi esittää aina 5. joulukuuta asti. Kiitoksia. Ja sitten Gevenjan Gebrandi. Uh, kiitoksia puheenjohtaja ja kiitoksia edustaja Scannon tästä alustuksesta. Minäkin haluaisin kiittää kollegoitani erinomaisesta yhteistyöstä, kun on pyritty kohti tätä päätöslauselmaa ja varsinkin haluaisin kiittää Janne tästä erinomaisesta panoksesta päätöslauselmaan. En aio toistella sitä, mitä Scanlon ja muutama kollega jo mainitsi, siitä, miten tärkeä Bangkokin kokous ensi vuonna on varsinkin miten merkityksellinen se on useille puulaille ja meri, mereneläville. Lisäksi nämä ovat aivan elintärkeässä asemassa. Ja haluan mainita erityisesti vielä yhden asian, joka koskee salametsästystä, joka on valtavassa kasvussa maailmassa. John Scanlon mainitsikin jo sarvikuonot, 2007-2015 nyt yli 500 tänä vuonna. Ongelma on todella valtava. Voitaisiin sanoa, että vanhana hyvinä aikoina meillä pikkurikolliset pyörivät tuolla salametsästyspiireissä ja nyt on kyseessä järjestäytynyt kansainvälinen rikollisuus, mikä merkitsee sitä, että meidän täytyy nyt nostaa myös torjunnan tasoa, koska pyritään taistelemaan kansainvälisen rikollisen vastaan. Tämä on miljardin dollarin markkinat vuosittain, eli kyseessä on valtavat summat. Mm, minun teki suuren vaikutuksen Yhdysvaltain ulkoministerin Hillary Clintonin puhe muutama viikko sitten. Ja haluan painottaa sitä, että se ei tullut ympäristöpuolelta, vaan kyseessä siis todellakin Clintonin puhe, joka jos hän otti esille tämän salametsästyksen suuren merkityksen. Ei pelkästään se, että pelastetaan maapallo kaikki lait, jotka sillä elävät, vaan myös ne vaikutukset, joita se aiheuttaa. Kyseessä on turvallisuusongelma monilla maailman alueilla, terveysongelma. Ongelma on paljon suurempi kuin se, että jotkut lajit häviävät pallolta. Siitä syystä on aivan tärkeää, että myös Eurooppa nyt vaihtaa vaihdetta näissä ponnisteluissaan ja ettei pelkästään komissaari Potocnik pyri näitä rikoksia torjumaan, vaan että Ashton ja muut ottavat esille nämä ongelmat ja tekevät voitavansa asian ratkaisemiseksi. Kun nyt olen Hillary Clintonia tässä ylistänyt, niin joudun kyllä kritisoimaankin Yhdysvaltoja jonkun verran. Hän mainitsi nimittäin, että laiton kauppa näissä eläimissä on humosainen ja asekaupan jälkeen kaikkein suurin laittoman kaupan ala. Ja jos verrataan sitä rahamäärää, jota käytetään siis huumeisiin ja aseisiin, se on yli 50 miljardia vuodessa, ja verrataan sitä näihin luonnonvastaisiin rikoksiin, niin tässä tietysti on kysymys aivan pikkurahoista. Hän lisäsi tähän 100 000 dollaria vielä viime, viik- viime viikon puheessaan. Se ei tietysti ole mitään verrattuna tuohon 50 miljardiin, jota käytetään huumausaineiden torjuntaan. Yhdysvaltojen ja Euroopan täytyy ehdottomasti nyt sitten kyllä myös ryhtyä maksamaan, jotta voitaisiin torjua näitä ongelmia. Kysymys ei ole pelkästään kansallisen rikollisuuden torjunnasta, vaan myös siitä, että pyritään Kaakkois-Aasian maita ja Kiinaa painostamaan, jotta nämä vähentäisivät kysyntää tuotteissa, jotka tulevat näistä eläimistä. Se on kaikkein suurin ongelma. Ihmiset ovat varakkaampia. Norsullun omistaminen, sarvikuonosarven omistaminen on ikään kuin statussymboli keskiluokkaisissa ympyröissä. Hyvin paljon on siis tehtävää myös näissä maissa ja haluaisinkin kysyä John Scanlonilta, voiko sitten olla mukana tässä toiminnassa. Me tarvitsemme nimittäin ennaltaehkäisyä ehkäpä enemmänkin kuin tätä rikollisten torjuntaa. Interpol on tärkeässä asemassa, mutta myös sen toimintakapasiteetti on rajallinen. Puhuin pari vuotta sitten sen yhden yksittäisen ihmisen kanssa, joka tätä kakkososan rikollisuutta torjuu. Toivottavasti hänellä nyt on ilmaantunut muutama kollegakin, niin ehkä koska hän on tietää tähänkin kysymykseen vastauksen. Kapasiteetin puute on kuitenkin valtava ongelma tällä alueella. Kysymyksen Euroopan komissiolle on se, että mitkä ovat komission suunnitelmat, kun se haluaa lisätä ponnistuksia nimiin kohdistuvia rikoksia vastaan. Ja voimmeko jotenkin lyöttäytyä yhteen Yhdysvaltojen kanssa, jotta saisimme paljon painoarvoa tälle aloitteelle ja voisimme todella vakavasti suhtautua tähän ongelmaan. Kiitoksia ja sitten vihreistä Bas Eichhout. Thank you, Mr. Kiitos puheenjohtaja. Kiitoksia siitä, että esititte avauspuheenvuoronne ja anteeksi siitä, että olen hieman myöhässä. Olen varma, että piditte hyvän alustuksen sopimuksen merkityksestä. Parlamentille sopimuksen merkitys on itsestään selvää, ja parlamentti on näytellytkin merkittävää roolia aina silloin, kun EU on pyrkinyt tiukempiin, kurinalaisempiin toimiin kansainvälisellä näyttämöllä. En halunnut toistaa, mitä Seber, Kadenbach ja Gerbrandi ovat jo todenneet, koska uskoakseni te olette itsekin voineet havaita, että parlamentissa on puoluerajat ylittävä enemmistön yhteistyö vallalla. Tarkoituksena on varmistaa se, että EUn kannanotot pankokissa ovat jälleen kerran kunnianhimoisia. Haluaisin painottaa sitä, miten me voisimme varmistaa sen, että Eurooppa tulee todellakin täysimittaisesti näyttelemään omaa rooliaan Bangkokissa. Komissiolta kysyisin, olemmeko ajoissa valmiita tällä kertaa varmistamaan sen, että sitten kun avoimella tavalla äänestetään ja toivottavasti avoimuutta tarvitaan ja salaisista äänestyksistä päästään eroon, voidaanko olla varmia siitä, että sitten kun todellakin äänestetään, EU varmistaa sen, että sillä on liittolaisia. Tämä on kaikkein suurin ongelma. Olin itse Dohassa edellisessä osapuolten konferenssissa. Olin valtavan pettynyt, kun näin, miten Euroopan unioni pyrki saamaan aikaan kunnianhimoisempia saavutuksia aikaan eliölajien saamiseksi liitteeseen yksi, ja sama, sitten me hävisimme miltei kaikki kamppailut. Missä tämä johtui? Siitä, että muut maat olivat paremmin valmistautuneita kokoukseen. Euroopassa oli vaikea saada aikaan yhteistä säveltä esimerkiksi Sinjeva Tonnikilan osalta. Ehkä tämä johtuu, ehkä tämä se syy, miksi tässä kävi näin, koska usein EUn linjata repeilevät sinä päivänä, jolloin CITES-kokous alkoi ja komissio meni Dohan, piti ennen paikalle menoa ottaa selville, mikä Euroopan unionin kanta on sitten, kun Dohaan mennään, taikka sitten kanta selkeinen vasta loppumetreillä. Haiden osalta hävisimme kamppailun siksi, että Euroopan unionissa oli vaikea saada yhteistä linjaa aikaan ja muuto maata varmistivat sen, että kaikki noudattaisi esimerkiksi Kiinan tai Japanin kantaa. sitten loppujen lopuksi Euroopan unionilla oli vaikeuksia saada minkälaista yhteistä kantaa aikaiseksi. Ja sitten kun menimme paikalle, niin me äänestimme kyllä asianmukaisesti, mutta muut eivät. Tämä on se ongelma Euroopan unionin toimielinten kesken. Teemmekö ajoissa kotiläksymme tällä kertaa? Ja mitä me emme tehdä varmistaaksemme sen, että meidän kantamme on todellakin sellainen, että muutkin tulevat siihen mukaan, että EU ei jää yksin. Minun mielestäni tämä on se suuri kysymys, joka pitäisi esittää. Mielelläni kuulisin, miten komissio aikoo varmistaa sen, että tämä meidän strategiamme on tällä kertaa parempi ja että olemme ottaneet opiksemme edellisestä osapuolten konferenssista Dohasta. Tämä olisi minun tärkein kysymykseni. Muutoin on täysin selvää, että me pyrimme saamaan aikaan muutoksia tiettyjen eliölajien osalta parlamentin päätösauseman kautta, mutta olen itse vakuuttunut siitä, että me parlamenttina voimme saada aikaan hyvän päätösauseman tekstin. Tämä todennäköisesti ei ole mikään ongelma. Ongelma tulee olemaan se, kuinka varmistamaan se, että tuo päätöslausema myöskin saa seurauksista seuraamuksia ja että Bangkokissa ei käy niin kuin Dohassa kävi. Kiitokset. Pääsaikhautuusen ongelma on juuri se, että käytäntö ja teoria ovat hyvin kaukana toisistaan, äh, että me kirjoitamme teksteihimme ihanne tilanteita ja sitten näin, näin ei olekaan aina käytännössä. Seuraavaksi Peter van Daale. Kiitos puheenjohtaja. Kuulimme tässä lyhyen alustuksen siitä, minkälaisten ongelmien kanssa paiditaan erityisesti eläinten, kuten esimerkiksi norsujen ja sarvikuonojen tilanne on hyvin vaikea. Niitä tapetaan, niitä silvotaan. Ongelmat ovat jo vanhoja. Afrikassa on joitain luonnonpuistoja, jotka on hyvin vartioitu, mutta jopa nämä pienet hyvin vartioidut, valvotut eläinpuistot kärsivät siitä, että esimerkiksi sarvikuonoja silvotaan, niiltä leikataan sarvi. Ja ongelmana on tietenkin se, että nämä vartijat pitäisi paremmin saada tähän taisteluun mukaan. Kysymys on siitä, että mitä me voisimme tehdä, mitä meidän tulisi tehdä. Minusta puheenjohtaja tärkeää olisi keskittyä siihen, mitä me teemme Tämän tyyppisillä kierroksilla aina kirjoitamme hyvin laajoja tekstejä, joissa on koko joukko eri asioita. Minä vetoaisin sen puolesta, että me keskittyisimme tekstissämme yhteen tai kahteen pääasiaan, ja minun mielestäni eläinten silpominen ja tappaminen olisi yksi pääasia, niin että tekisimme siitä poliittisen painopistealueen vuodelle 2013 Minun puolestani voisimme sopia siitä, että vuosi 2013 on se vuosi, jolloin poliittisesti painotamme tällä uudella kierroksella juuri tätä eläinten silpomista ja tappamista. Ja sitten puheenjohtaja täytyy katsoa, mistä saadaan rahaa, mistä saadaan kumppaneita, liittolaisia – jotka tukevat meitä tässä työssä. Brandi eh, viittasi eri valtioihin, mutta esimerkiksi Yhdysvallat, sehän nyt vaan puhuu kauniita sanoja. Siellä kuitenkin asekauppa, huumekauppa ovat eh, huomion keskipisteessä ja parisataa tuhatta dollaria voi antaa sitten sinne tai tänne. Meidän tulisi todella poliittisesti keskittyä tekstissämmekin tiettyihin asioihin ja löytää sitten, etsiä sitten todellisia kumppaneita politiikassa niin, että saisimme vuodelle 2013 tällaisen todellisen painopisteen. Tämän puolesta minä vetoaisin. Ja nyt kysynkin pääsihteeriltä, että kun pyritään eläinten silpomista ja tappamista estämään, niin onko tässä nyt saatu mitään edistystä aikaan? Minä olen aika pessimistinen nimittäin. voitteko te kertoa meille, että onko tässä minkäännäköistä toivon pilkahdustakaan? Itse en tällaista valoa tunnelin päässä ole nähnyt, mutta voitteko te kertoa ehkä, että sitä valoa siellä jossain kuitenkin on? Kiitos. Kiitoksia. Ja seuraava puhuja on Carl Schlüter. Kiitoksia, olen samaa mieltä siinä, mitä tässä päätöslausumassa on kirjoitettu ja onneksi nämä rouskut ovat mukana. Paholaisrauskut ovat mukana ja tämä on tietysti oikea hetki todellakin laittaa paholaisrauskut mukaan luetteloon. Ja sitten tältä puuttuu yksi asia mielestäni, siihen Gerbrandi jo viittasikin. Kyseessä on myös turvallisuuskysymys. Olemme saaneet nähdä esimerkkejä, joissa rikolliset tai terroristit ovat siirtyneet Afrikan mantereen halki ampuakseen elefantteja tai muita eläimiä. Miksi me voisi auttaa näitä alueita, koska usein ne maat, joissa on paljon vartioita, meitä vastassa on kuitenkin rikollisia, joilla on valtavat määrät aseita. Ja minun mielestäni se, että me pelkästään pommitamme Pakistania ja Afganistania, niin ehkä pitäisi lähettää yksi henkilö Afrikkaan ja auttaa näitä ihmisiä löytämään salametsästäjät. Tämä on kyllä yksi ulottuvuus, jossa voisimme olla mukana auttamassa valvontateknologian avulla ja auttaa ihmisiä tuolla kentällä ja suojella heidän elämänsä. Se auttaisi varmasti myös elefantteja ja salametsästäjien torjuja. Dank, Karl Schlüter. Und... Kiitokset, Karl Schlüter. Ja nyt lopuksi annan puheenvuoron komission edustajalle. Olkaa hyvä. Um, good morning everybody. Um... Kiitos ja huomenta kaikille. Kiitoksia tästä erittäin mielenkiintoista keskustelusta sitten sopimuksen osalta. Tämä on erittäin tärkeä asia. Ja tämä on suhteellisen tehokas väline, jolla voidaan suojella kansainvälisesti pyrkistä monimuotoisuutta ja estää laitonta kauppaa. On aivan oikein, mikäli todetaan, että Euroopan unioni on toiminut erittäin aktiivisesti tukiessaan yleissopimusta – ja meidän täytyy todellakin jatkaa tätä työtä, koska monia haasteita on vielä ratkaisematta. Eikä vähäisimpänä tämä salametsästyskreisi, johon nyt on usean otteeseen viitattu. Kuten tiedätte, komissio valmistelee parhaillaan neuvoston päätöstä. Hiljattain otettiin sisäinen kuuleminen neuvoston päätöksen osalta. Siinä loppujen lopuksi määritellään Euroopan unionin kannanotto osapuolten konferenssissa. Nyt on liian ennenaikaista yksiskohtaisesti puhua tuosta ehdotuksesta, jonka käsittelysäisesti on vasta aloitettu. Sitä vielä työstetään, mutta kenties voimme poimia täältä esiin kolme elementtiä. Ensimmäinen niistä on se, että haluamme varmistaa sen, että yleissopimus auttaa myöskin merieliöiden suojelussa – Tehän jo mainitsittekin lukuisia esimerkkejä, kuten hait. Tässä yhteydessä on tärkeää ottaa esiin lukuisia lajeja ja kannattaa myöskin mainita, että Euroopan unioni saa tukea latinalaisen Amerikan mailta tässä suhteessa, ja tämä on parannus verrattuna tilanteeseen, joka vallitsi kolme vuotta sitten. Nyt on tulossa enemmän yhteisiä pyrkimyksiä. Pasarahai suojamiseksi esimerkiksi. Täällä puhuttiin jo salaisista äänestyksistä ja avoimuuden lisäämisestä. Uskoaksemme nyt aivan liikaa käytetään salaisia äänestyksiä sitesopimuksen osalta – on aivan liian helppoa vaatia salaista äänestystä ja tämän varjolla tehdä mitä tekee. Nyt haluamme tehdä tästä salaisesta äänestämisestä vaikeampaa. EU ei ole yksin vaatinut lisää avoimuutta, vaan myöskin Meksiko on ollut peräänkuuluttamassa saman asian perään. Avoimuuden lisäksi haluaisimme jatkossa välttyä eturistiriidolta sitesin piirissä toimivien työryhmien yhteydessä. Eturistiriitojen osalta haluaisimme ehdottaa erinäisiä tapoja, joilla näistä päästäisiin eroon jäävyysongelmista. Kolmas prioriteettimme on täytäntöönpano ja sen valvonta. Tässä suhteessa on vielä valtavasti työtä. Scanlon ja Gerbrandi ja muuto jo mainitsivat merkittävimmät seikat, jotka liittyvät täytäntöönpanoon. Ehkä voi mustavalkoisella tavalla hieman nyt kärjestäen tehdä yhteenvedon. Emme halua lisää ja lisää vain listoja tai luetteloita, ellei kunnolla pistetä täytäntöön sääntöjä niiden eläinten osalta, jotka ovat jo listoilla mukana. Taimaan kokouksessa haluamme nimenomaan täytäntöönpanoon kiinnittää entistä enemmän huomiota. Herra Gerbrandt esitti kysymyksen komission suuntaan. Hän halusi kuulla, mitä me teemme luontorikosten osalta. Sitesin sihteeristö ja Interpol voivat yhteistyössä toimia tässä suhteessa. Kaksi miljoonaa euroa on annettu tätä yhteistyötä varten, jonka avulla pyrimme taistelemaan ympäristörikoksia vastaan tai rikoksia, jotka kohdistuvat eliölajeihin. Potachnik ei yksin vastaa tästä asiasta ympäristöosaston pääjohtajan kanssa, vaan kehitysyhteistyöstä vastaavat kollegat, jotka tässä tällä kertaa istuvat kanssakirstun päällä, myöskin ovat mukana tässä yhteistyössä. Kaikki puhaltavat yhteen hiileen. Herra Eichhout puolestaan kysyi, yritäkö me olla nyt hieman fiksumpia kuin aiemmin toimissamme. Kuten sanoin jo aiemmin, olemassa muitakin maita, jotka tekevät ehdotuksiaan eliölajien osalta, jotka pitäisi laittaa tiettyihin luetteloihin, esimerkiksi haita. Haita ovat tässä hyvä esimerkki. Kyse on yhteisistä intresseistä. Tilanne on hieman muuttunut kolmen vuoden aikana eli sen kokouksen jälkeen ja nyt käytämme tilaisuutta hyväksemme. Jäsenvaltiollakin on omia strategioitaan, olemme ottaneet yhteyttä jäsenvaltioihin ja olemme pyrkineet saamaan kokonaisvaltaisempaa kuvaa tilanteesta, jotta jäsenvaltioiden tilanne tiedetään ja muidenkin tilanne. Yhdysvallata on hyvin voimakkaasti meidän puolellamme silloin, kun on kyse CITES-sopimuksesta. Näin ei aina ole kansainvälisen ympäristöpolitiikan saralla, mutta CITESin osalta Yhdysvallat on pitkälti samaa mieltä kuin me. Lisäksi olemme ottaneet yhteyttä moniin muihinkin toimijoihin kansainvälisellä kentällä, toimijoihin takatahoihin, joilla on samat intressit kuin meilläkin, joten jonkinlaista taustatukea tulemme kyllä saamaan. Toimimme niin aktiivisesti kuin mahdollista, kun teemme yhteistyötä muiden kanssa. Tässä oikeastaan kaikki, mitä olisin sanoa tässä yhteydessä puheenjohtaja. Kiitos. Kiitoksia tästä teidän selityksestänne ja nyt eh, vielä pääsihteeri Scanlon saa loppupuheenvuoron. Hän voi vastata näihin esitettyyn kysymyksiin. Olkaa hyvä. Kiitoksia hyvä puheenjohtaja. Kiitoksia myös kaikista siitä tuesta, jota olette tarjonnut yleisopimukselle tänä aamuna. Kyseessä on erityisen tärkeä yleisopimus, kuten olette saaneet huomata. Ilman sitesiä kansainvälinen kauppa eh, luonnonelämissä olisi täysin sääntelemätöntä. Näitä eläimiä voitaisiin myydä ihan vapaasti ilman minkäännäköistä raportointivelvollisuutta. Vain sitä sen takia on olemassa sääntelykehys, joka velvoittaa valviat, eh, valtiot suhteessa näihin 35 000 eri lajiin, jotka on luetteloitu, olemaan kauppaamatta niitä tai tekemään sen laillisesti kestävällä tavalla ja raportoimaan sitä meillä. Jos kuvittelette maailman ilman sitesiä, niin mitään valvontaa ei olisi. Tansanian ehdotus myydä norsunluuta, joka estetään kopissa ensi kuussa, tapahtuisi kaiken globaalin asiayhteyden ulkopuolella. Voitaisiin myydä miten paljon hyvänsä näitä asioita. Mutta nyt meillä on sääntelykehys, josta 176 valtiota on sopinut ja on sovittu siitä, että meidän täytyy säännellä kauppaa kansainvälisessä yhteisössä Liite yksi ei lainkaan kauppa, kauppaa tai kaksi ja, kaksi ja kolme liitteet säännelty kauppa. Kun yleissopimus saattaa 40 vuoden iän maaliskuussa, niin Rio Plus 20 kokous, joka pidettiin aiemmin tänä vuonna, huomioi Sitexin merkityksen yleissopimuksena, joka on tärkeässä asemassa ympäristön ja kaupan välillä – ja otti huomioon ne uhat, jotka aiheutuvat taloudellisesti, yhteiskunnallisesti tästä kaupasta. Eli sillä on valtavasti merkitys, sitä ei voi olla liikaa korostamatta. Aivan kuten huomautettiin, se otetaan huomioon myös Yhdysvaltain korkeammalla tasolla. Ulkoministeri Clinton otti esille tämän puheessaan ja otti sen huomioon nimenomaan turvallisuusnäkökulmasta katsoen, varsinkin Afrikassa. Pohjois-Kamerunissa, Sudanista ja Chadista tuli kapinallisryhmiä, jotka tapoivat 450 elefanttia, veivät norsulun yli rajan ja halusivat kaupata siitä. Tämä ei rajoitu mitenkään pelkästään Kameruniin, vaan nyt jo noin viisi maata Afrikan mantereella pyrki suojelemaan äm, villieläimiään mutta vartijat eivät kykene vastaamaan näiden järjestäytyneiden rikollisten toimintaan, koska niillä on niin valtavasti aseita. Siitä syystä meidän täytyy voimistaa poliittista kiinnostustamme, ja tässä on kysymys paljon muustakin kuin ympäristökysymyksistä, ei tämän tyyppisiin uhkiin voida vastata pelkästään puistonvartijoiden tai ympäristön politiikan avulla, vaan tässä täytyy olla mukana myös poliisit ja muut lainvalvojat, eli Clinton oli todella kiinnostunut asiasta, kuulin nimittäin hänen puheenvuoronsa ihan laivina. Ja tämä on ihan nimenomaan tärkeä ollut myös senaatissa sen ulkoasian puolella, kun puhuttu ähm, norsuluun laittomasta kaupasta ja siitä, millä tavalla asiaan täytyy suhtautua Afrikan mantereella. Eli kaiken tämän vaikutukset mukaan lukien uhkaus paikallisyhteisölle – se, millä tavalla se vaikuttaa korruptioon ja muuhun elämään paikallistasolla menee paljon pidemmälle kuin mitä perinteisessä ympäristökysymyksessä on ollut esillä. Ja olen nähnyt myös kirjan, joka on lähetetty YKlle tästä asiasta ja mitä tapahtuu norsuluurannikolla, millä tavalla norsuluta hyödynnetään aseiden hankkimisessa. Kun laitonta kauppaa käyttää mineraalikauppaa, niin aivan samalla tavalla käydään myöskin laitonta norsulukauppaa. Eli tässä suhteessa olen aivan samaa mieltä, että asialla on laajat ulottuvuudet. Mitä sitten tehdään ongelman ratkaisemiseksi? Olemme pyrkineet luomaan ähm, ryhmän, jolla voimme tarkastella sitä, millä tavalla – voimme pureutua ongelman ratkaisuun. Ja komissio on tarkannut myöskin tukea. Tässä ovat mukana Sitesin sihteeristö Interpol, YK, huumeiden vastainen virasto, Maailmanpankki ja Maailman tullilaitos. Me keräämme yhdessä tietoa ja pyrimme rakentamaan kapasiteettia toiminnaksemme. Meidän täytyy nimittäin soluttautua poliisin, tulliin, oikeusjärjestelmään, jotta nämä voivat sanoa, että tämä on meidän kysymyksemme. Tämä on meille tärkeä asia. Ja komission tuki on myöskin ollut tärkeä. Maailman tullijärjestö, sillä on hieno ohjelma, jota Ruotsin hallitus rahoittaa. Ja se nimenomaan ottaa sille tullikysymyksiä, jonka avulla voidaan tarkastella näitä lajeja, joita kaupataan laittomasti. Interpol on lisännyt kapasiteettiaan sisäisesti, sitä rahoittaa ulkoisesti pitkältikin, mutta sillä on aika paljon nyt uutta henkilökuntaa. Ja Yhdysvaltain rikosten ja huumausaineiden torjuntavirasto on ollut mukana. Ja sen johtaja on käynyt minun luonani kertomassa näistä asioista. Yhdysvallat ja YK, jotka ovat mukana tässä laitomakaupan vastaisessa taistelussa, on erityisen tärkeässä asemassa. Eli Kyllä meillä tässä toiveita on, jos me saamme korkean tason poliittiset päättäjät taaksemme, ei pelkästään Euroopan unionissa, vaan koko maailmassa, ulkokauppa, mm, ulkomaankauppa, poliisi, oikeusjärjestelmä saadaan mukaan. Kaikki ovat sitä mieltä, että me emme voi sallia tämän jatkuvan, niin silloin voidaan saada edistystä aikaiseksi. Näin on nyt ollut nähtävissä. Kyllä toiveita on. Selkeä piikki on nyt kehityksessä nähtävissä. Meidän täytyy pysäyttää se. Nähdään, että tämä on aivan räjähdysmainen tämä kasvu, kun puhutaan elefanttien ja sarvikuonojen laittomasta kaupasta. Jos sitä ei lopeteta, niin nämä lajit kuolevat sukupuuttoon. Ja se aiheuttaa myös muiden lajien sukupuutteen kuolemista. Meidän täytyy ottaa huomioon kysyntä ja lainvalvontapuoli, mutta jos katsotaan niiden eläinten määrää, jota on, e, tiikereitä on 3000, sarvikuonoja 28 000, se sisältää 3000 Aasiassa, Jaavan sarmakuono 30 35-45 kappaletta yhdellä alueella. 18 vuoristokorillaa. Liikkumavara on siis aivan olematon. Meidän täytyy ryhtyä todella panemaan ja ottaa huomioon myös kysyntäpuoli. Kysyntäpuolella on tietysti nämä kulttuurikäytännöt ja perinteiskäytännöt esillä. Esimerkiksi sarvikunnan sarven kohdalla on saatu aikaiseksi edistystä, sillä kiinalainen perinteinen lääketiede on kieltänyt sen käytön mutta sen käyttäjällä on nyt uusi tarkoitusperi, jotka ei liity mitenkään tähän. Sarvinkuono viini, joka on krapulalääke, sitä ei ole koskaan käytetty lemmenlääkkeenä perinteisessä lääketieteessä. Ja meidän täytyy katsoa sitä, millä tavalla näiden kuluttajamaiden kanssa keskustellaan, jotka voimme saada sieltä vastakaikkoa. Meidän täytyy katsoa myös siitä, sitä, millä tavalla tässä asiassa voidaan edistyä. Eli kaikki on nyt käynnissä ja tavoite on kysynnän vähentämisessä, mutta liikkumavara on monien lajien kohdalla niin pientä, että meidän täytyy mennä todella vauhdilla eteenpäin. Haluan kiittää myös komissiota siitä, että se on nimenomaan sponsoroinut tätä työtä kymmenen vuoden ajan. Meillä on nyt parhaat tiedot siitä, mikä on afrikkalaisen elefantin tila kaikista lajeista. Ja se mahdollistaa sen, että osapuolemme voivat ymmärtää, mitä tarkalleen ottaen tapahtuu, kun pyritään torjumaan tätä. Täytyy siis todeta, että olemme asemassa, jossa emme spekuloi. Kyseessä ovat tosiasiat, tiedot. Ja haluan kiittää komissiota siitä aivan erinomaisesta tuosta, jota se on antanut meille tässä suhteessa. Meillä on siis oikeus muutoksiin, mutta me tarvitsemme kovaa poliittista tahtoa, jatkuvaa rahoitusta. Ilman rahoitusta ei voida tehdä tätä työtä. Se sisältää siteristön säilyttämisen jatkuva tu- tukemi- tukeminen Maikilta ja niiltä eri osapuolilta, jotka ovat sitä siellä täytäntöönpanemassa. Kaikkein korkeimman tason poliittinen tuki sisältyy tähän. Ja sitten tämä Introduction from the Sea-kysymys Tämä on erityisen tärkeä asia ja se liittyy suoraan niihin eri lajeihin, varsinkin hailajeihin, joita pyydystetään eri alueilla. Se liittyy suoraan tähän. On tärkeää, että viemme nämä neuvottelut loppuun COP16 ja ratkaisemme vielä avoin olevat kysymykset. Nämä ovat kuitenkin asioita, jotka liittyvät toinen toisiinsa. On erityisen tärkeää, että ne pidetään mielessä. Joten eiköhän tässä nyt tullut vastauksia niihin kysymyksiin, jotka minulle suunnattiin. Vielä kerran haluan kiittää Euroopan unionia, joka ikistä 27 jäsenvaltiota yhdessä erikseen ja komissiota erinomaisesta tuesta yleissopimuksellemme. Suuret kiitokset, herra Scanlon. Täytyy kyllä nyt todella todeta, että ne kollegat, jotka eivät tänään ole paikalla menettivät tilaisuuden kuulla erittäin kiinnostavan keskustelun. Ja me, jotka olimme paikalla, kuulimme, että meillä on vielä paljon tehtävää lajien monimuotoisuuden puolustamiseksi ja maaliskuinen kokous on hyvin tärkeä sille, että 35 000 olemassa olevaa lajia myös säilyvät maapallollamme. Ihmisiä on yhä enemmän, väestömäärä kasvaa ja tämä johtaa tietenkin muiden lajien vaarantumiseen, kun kilpailemme samoista elinympäristöistä. Ja nyt todella vain järkevän ää, todella perusteellisen tietojen keruun pohjalta ää, saamme aikaan tilaisuuden, jossa voimme kaikki ehkä vakuuttaa siitä, miten tärkeää tämä on. Itse olen joskus sitä mieltä, että tässä toimitaan liian hitaasti, mutta te totesitte, että meillä on oikeusperusta maailmanlaajuisesti. Liitteeseen yksi ei saa puuttua lainkaan, liite kaksi täydentää sitä, mutta todella siis meidän on huolehdittava myös COP16 kokouksesta, kokouksessa äh, tästä sitten kysymyksestä ja me teemme tietenkin kaikkemme. Ja ne ja kollegoille tiedoksi määräaikatarkistusten jättämiselle on perjantai. No, 23.24. tammikuuta äänestetään ja sitten helmikuussa asia on täysistunnon esityslistalla. Ajoissa siis niin, että saamme välitettyä viestimme sites kokoukseen. Kiitos vierailustanne. Minä opin paljon. Me kaikki saatoimme nähdä, että te toimitte täydellä sydämellä tämän tärkeän asian puolesta. Kiitos vierailustanne. Sitten me siirrymme esityslistan kohtaan numero 5, 5 ja 6. Tässä kyse on alusten kierrättämisestä tässä kohdassa viisi ja kohta kuusi liittyy siihen. Ehdotan, että käsittelemme nämä kaksi yhdessä. Nyt teemme hiukan toisin kuin tavallisesti. Ensin puheenvuoron saa komissio. Komission jälkeen esittelijä. Näemme kolmen minuutin mittaisen videon saadaksemme käsityksen siitä, miten tämä alusten purkaminen käytännössä tapahtuu. Voin äh, tämän rantaromutuksen itse rannikon äh, eh, ihmisenä jotenkuten käsittää, mutta todella nyt antaisin sen, sen komissiolle puheenvuoron. Good morning. Oikein huomenta puheenjohtaja, arvoisat jäsenet. Suuret kiitokset siitä, että komissio sai nyt puheenvuoron äh, esitelläkseen teille tämän tärkeän ehdotuksen. Se on hyvin tärkeä ja merkittävä, koska nykyään noin tuhat suurta alusta romutetaan, puretaan maailmanlaajuisesti ja näitä metalleja käytetään sitten äh, Useimmiten tämä tapahtuu Etelä-Aasiassa, tämä rantaromutus usein tilanteessa ja olosuhteissa, jotka eivät ole ihmisarvon mukaisia ja joissa ympäristöä ei oteta huomioon. Ja koska tämä toiminta tapahtuu Euroopan unionin ulkopuolella ja koska useimmat alukset eivät purjehdi EU-lipun alaisena, meidän on ymmärrettävä, että tähän maailmanlaajuiseen ongelmaan voidaan löytää ratkaisu vain maailmanlaajuisella yhteistyöllä. Siksi Hongkongin yleissopimus on äärimmäisen tärkeä. Euroopan unionin tulisi kuitenkin toimia johtajana esimerkin kautta, ja siksi komissio on ehdottanut uutta asetusta alusten kierrättämisestä, ja haluamme sen täytäntöönpannuksi mahdollisimman pian. Meillä on myös neuvoston teksti, jossa todella vaaditaan, että kaikki jäsenvaltiot ratifioisivat Hongkongin yleissopimuksen mitä pikimmin. Alusten kierrätys, jotka alukset siis purehtivat EU, lipun alla. Tämä kierrätys tapahtuu kestävällä tavalla ihan maailmanlaajuisesti ajatellen. Tällainen elinkaariajattelu on taustalla. Komission ehdotuksen ehdotuksen, joka on annettu Euroopan parlamentille ja neuvostolle. Pääasiat ovat seuraavat. Ensinnäkin kaikki alukset, uudet alukset, jotka tulevat purehtimaan EU-lipun alla, alistetaan vaatimukselle kunnollisista asiakirjoista ja kierrättämisestä. Ja ne täytyy kierrättää että vain kestävällä tavalla sellaisissa keskuksissa, jotka ovat mukana komission laatimassa luettelossa hyväksytyistä kierrätyskeskuksista. Me olemme ehdottaneet myös aika voimakkaita kannustimia ja rangaistuksia, jotta tähän päästäisiin. Nämä kierrätyskeskukset voivat Hongkongin yleissopimuksen mukaisesti sijaita missä hyvänsä maailmalla, mutta mutta niiden on dokumentoidusti toimittava kestävällä ympäristöä säästävällä tavalla. Ja tällä hetkellä EU aluksia ei itse asiassa saa viedä OECD-maiden ulkopuolelle purettaviksi. Tämä on tällainen vientikielto, joka meillä on voimassa. Ja kuitenkin se on osoittautunut riittämättömäksi. Meidän on lippuvaltioilta vaadittava vastuuta niin, että valtiot huolehtivat siitä, että niiden alla ja niiden lipun alla purehtivat alukset kierrätetään kunnollisella tavalla. Ja tietenkin myös muut kuin EU-lippuvaltiot on velvoitettava tähän eh, samaan pyrkimykseen. Siksi Hongkongin yleissopimuksesta sovittiin. Valitettavasti se ei kuitenkaan vielä ole voimassa ja tulee kestämään vielä tovin ennen kuin se voimaan astuu. Ja komissio pyrkii ajamaan tätä ratifiointia ja meidän ehdotuksemme alusten kierrätyksestä jo tässä vaiheessa pitää Hongkongin yleissopimuksen linjoja omanaan, mutta ja tässä on tiettyjä ehtoja, jotka on alusten kierrätyskeskusten täytettävä. Ehdotuksen on tarkoitus välittää hyvin selkeä viesti paitsi alusten omistajille, myös kierrätysteollisuudelle. On tärkeää palkita niitä, jotka ovat jo investoineet laitostensa parantamiseksi ja osoittaa muille, että myös niiden on parannettava investointien kautta toimintaansa, jos ne haluavat laillisesti kierrättää EU-lippujen alla purjehtivia aluksia. Puheenjohtaja, lopuksi vielä pari sanaa. Komissio ehdottaa, että EU-alusten kierrätyksestä tehdään kestävää niin työntekijöiden terveyden ja turvallisuuden osalta kuin ympäristövaikutustenkin osalta maailmanlaajuisesti. Meidän tavoitteemme on luoda reilut olosuhteet, jotta voidaan välttää sitä, että alukset lähetetään Aasian rannoille romutettavaksi välittämättä ihmisten terveydestä ja ympäristöstä. Ja nyt haluamme mielellämme kuulla edustajien kommentteja. Ganz kurz Karl Schlüter das Wort geben oder nachsehen. Kiitoksia. Ähm, nyt ähm, e- esittelijä Schlüter ja sitten näemme videon. And just... Kiitoksia. Voisin vain osoittaa, minkä tyyppistä ilmiötä vastaan me taistelemme. Näytän teille pienen pätkän filmistä nimeltä Iron Crows. Tämä kuvattiin Bangladeshissa vuonna 2009. Elokuvaryhmä, joka vieraili paikan päällä tänä vuonna, näki samantyyppisiä tilanteita, joten tilanne ei ollut parissa vuodessa parantunut. Tämä on vain esimerkki siitä, kuinka laivoja tällä hetkellä, tälläkin hetkellä siellä puretaan. Erityisestikin filmin puolivälissä nähdään mies, joka miltei musertuu kuoliaksi purkaessaan laivaa. Siellä käytetään painovoimaa yksinkertaisesti hyväksi laivan purkamiseksi. Heille ihmisille ei ole minkäänlaisia suojavälineitä tässä työssään. Kiitoksia, Karl Slyter. No niin, filmi pyörimään. As you can see, the situation is really dark. Kuten näette, tilanne on todella synkeä. Kuvassa ei nimittäin näy yhtään mitään. আমার নাম হলো মোহাম্মদ রফিক বয়স হলো একচল্লিশ এইখানে আছি কাজ করি me emme näe yhtään mitään, joten saisimmeko tämän nyt vielä alusta, kiitos. Eilen me kyllä pidimme kenraaliharjoituksen ja kaikki toimi, mutta yritetäänpäs nyt vielä uudelleen.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 power up the engines and in high tide drive the ship. Mikä se sana Nous, oli, mikä se no, sana? Korkean nousuveden aikaan laivata äh, hilataan rantaan ja sitten romuttaminen alkaa.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 Joo vai? Vähän sing to walk in the same pace everybody. He laulavat voidakseen marssia saman tahtiin. Lasti on erittäin ra- ta- raskas erittäin taakka. Ja joskus he tiputtavat usean tonnin taakkoja omille jaloilleen, että he laulavat pysyäkseen tahdissa mukana niin, että taakka ei tipu vahingossa. Vielen Dank. Suuret kiitokset tästä äh, alustuksesta. Ja nyt esittelijämme Carl Schlüter saa puheenvuoron. Olkaa hyvä. Kiitos. Syy, miksi puhumme tästä asiasta, on tämä Hongkongin yleissopimus, jonka komissio edustaja mainitsi. Aiemmin meillä oli ja tänäkin päivänä meillä on vielä olemassa Baselin yleissopimus, joka kieltää vaarallisen jätteen viennin. Jo 14 vuoden ajan Baasin yleissopimus on ollut voimassa. Siitä huolimatta noin 90 prosenttia eurooppalaisten yritysten omistamista laivoista romutetaan laittamasti muissa kuin OECD-maissa. Suuret romutusmaat ovat tänä päivänä Bangladesh, niin kuin tämäkin esimerkki tuolla videolla, Intia ja Pakistan. Siellä tilanne on suhteellisen samanlainen kaikissa kolmessa maassa. Tästä filmistä näitte, että siellä käytettiin hitsaustekniikkaa hyväksi. Ja mikäli hitsaa öljytankkeria, tämä tarkoittaa sitä, että räjähdysten, välttämisestä, räjähdysten välttämiseksi laiva täytyy ensin tyhjentää ja puhdistaa. Ja aina tämä ei onnistu, joten tulipalojakin syntyy romutusvaiheessa. Videokin nähtiin tilanne, jossa tankkeri oli syttynyt palamaan ja tietystikin tällainen erittäin vaarallista työntekijöiden kannalta. Eräs ongelma on se, että laivat hilataan rantaan korkean nousuveden aikaan ja sitten kun vuorovesi laskee, myrkylliset aineet jäävät laivaan tai päätyvät laivasta mereen pikemminkin. Laiva, joka on Baselin yhdysopimuksen mukaan, on vaarallista jätettä, koska laivassa on bunkkeriöljyä ja miltei aina asbestia. Ja kaikissa vanhoissa laivassa on PCBitä, haloneita ja muita vaaralliseksi luokiteltavia aineita, joita käytetään esimerkiksi palontorjunnassa. Lisäksi tiineripohjaisia vaarallisia aineita, jotka estävät levän kasvua alusten runnoksessa – ja monia muitakin vaarallisia aineita, todella vaarallisia aineita, joita on vaikea käsitellä, kuten asbestia. Asbesti kiertetään. Joissakin paikoissa se yksinkertaisesti kaivetaan maahan ja peitetään maalla, mutta olemme nähneet myöskin esimerkkiä, joissa asbesti palaa takaisin markkinoille. Ja suojaamatonta asbestia käytetään rakennusmateriaalina esimerkiksi hökkelikylissä asbesti, joka on täysin paljana. Tämä on vaarallista kansan ihmisten terveyden kannalta. Se on vaarallista, mikä sijoituu myöskin mereen. Ja sitä huuhtoutuu mereen myöskin vuoroveden vuoksi. Ongelma kuuluu, miksi näin tehdään. Kuten näitte, ihmiset saavat palkkaa kaksi dollaria päivässä laivan romutuksesta. Romuttaminen tuolla maailman kolkalla on paljon halvempaa Bangladesh, Bangladeshissa, Intiassa ja muissa maissa – telakoilla maksetaan, maksetaan romumetallista, mutta työstä maksetaan huonosti. Baselin yleissopimuksen mukaan tällainen toiminta on kielletty, mutta käytännössä tätä kuitenkin tapahtuu. Miksi sitten 14 vuotta Baselin yleissopimuksen on täytäntöön panematta edelleenkin? Merten lain, käyttö on erittäin hankalaa. Suuretkin laivanvarustajat äh, toimivat näin. Myöskin suuryritykset. Mutta mikäli sitten laiva vaihtaa omistajaa, tilanne on vielä monimutkaisempi. Käteis, käteisellä maksetaan näistä laivoista, mutta mikäli tietää, että laiva menee romutettamaksi, sen myyminen on laitonta. Mikä se etetään avomerelle keskelle Atlanttia ja sitten se käteisoston kautta vaihtaa omistajaa, sitten se voidaankin myydä romumetalleksi. Täten voidaan lakia kiertää. Ainoa tapa pistää täytäntöön Baselin yleissopimusta on puuttua tilanteeseen silloin, kun laiva on vielä Euroopan vesillä. Ja silloin, mikäli se myydään romumetalliksi, silloin rikotaan lakia, mutta on vaikea todistaa, miten laivalla loppujen lopuksi on käynyt vain yhdessä prosenttia tapausta. Tämä on tapauksessa tämä on mahdollista. Hongkongin sopimus tuli siksi, että ihmiset olivat järkyttyneitä tilanteista, mutta Hongkongin sopimuksessa annetaan heikkoja normia. Ei sillä edes kielletä tätä rantaromutusta, vaan asetetaan sille jotakin muutamia hassuja ehtoja vain. Hongkongin yleissopimusta voitaisiin pitää ristiriitaiseksi suhteessa Baselin yleissopimukseen, koska se mahdollistaa sen, että laivoja viedään OECD-maiden ulkopuolelle romutettavaksi. Tätä emme voi hyväksyä. Kuitenkin nykytilanne on tilan, tai emme myöskään voi hyväksyä. Mietinnössäni olen pyrkinyt katsomaan, miten tämä asia saataisiin hoitumaan, miten saataisiin kuntoon. Laivat pitää ramuttaa kunnolla, kunnollisella tavalla, asianmukaisella tavalla. Tänä päivänä suurin, suur, suurimmat laivausmaat Kiina, jolla on 40 prosenttia, Etelä-Korealla 35 prosenttia maailman tuotannosta, Japani, jolla on 25 prosenttia maailman tuotannosta, ovat kärkipäässä. Euroopan unionilla muutama prosentti vain maailmantuotannosta, Romanialla 0,6 prosenttia, joten ei meillä ole mitään laivanvarustusmaita enää. Siksi romu metallin tarvetta on eniten siellä, missä laiva rakennetaan esimerkiksi Kiinassa tässä tapauksessa. Kiina ei ole OECD-maa. Hongkongin sopimus tekee tästä laitonta, mutta silloin se ei toimi koska on niin helppoa kiertää olemassa olevaa lainsäädäntöä. Komissio on pyrkinyt puuttumaan tilanteeseen sakottamalla toiseksi viimeistä laivan omistajaa. Mutta on helppo kiertää tuotakin lakia, koska tässä on puolen vuoden määräaika ja voi helposti odottaa puolen vuotta ja sitten vasta myydä tämän laivan käteisellä romutettavaksi. sen kahden vuoden siir- siirtymäaikaa, eikä tätä rajoittaa toiseksi viimeiseksi omistajan, vaan mikäli laiva romutetaan, tietyn ajan sisällä, joka tapauksessa maksaa sakko, mutta eivät sakot tässä auta eteenpäin. Mikäli laivan varustusala ei kunnioita Baasin yleissopimusta, ei se kunnioita myöskään Hongkongin yleissopimusta, ellei tämä ole taloudellisesti kannattavaa. Tämä on ehdotukseni pääsisältö, pääviesti. Ehdotan juuri samaa kuin herra Blokland, joka oli kahden aiemman päätöslauselmana esittelijä tästä samaisesta aiheesta. Kummassakin tapauksessa parlamentti katsoi, että ainoa tapa saada tämä asia hoitumaan, on tietyn rahaston käyttäminen. Niin kuin esimerkiksi lasin kierrätys. Kun vie lasipullon kierrätyksen, saa pantin takaisin. Samoin pitäisi olla laivojen osalta. Ja kun tarkastellaan hinnan erotusta, kun tarkastellaan tätä rantaromutusta, rantaromutuksen hinta ja hinta, jonka joutuu maksaa asianmukaisesta romutuksesta, niin tämän rahaston tarkoituksena olisi korota tämä ero romutuksen hinnassa. Eli tätä ikään kuin panttia ei saisi takaisin, mikäli te suorittaa rantaromutuksen, mutta rahansa saa takaisin, mikäli romuttaa olemassa asianmukaisesti. Tämä olisi parempi tapa hoitaa asia. Silloin olisi kunnon, kunnollinen romutussuunnitelma ja siitä huolimatta tämmöiset taloudelliset kannattavaa. Ja tämmöisiä ainoa mahdollisuus valvoa myöskin laivoja. Laivoja voidaan valvoa vain, mikäli ne tulevat satamaan. Mikäli kaikki laivat, jotka tulevat Euroopan unionin satamiin, maksaisivat tietyn veron, eli 0,01 prosenttia per tonni. Tätä veroa voitaisiin käyttää hyväksi tässä rahaston perustamiseen. En tiedä, onko tämä oikea summa, mutta tätä suuruusluokkaa tämä summa olisi noin 10 prosenttia tästä romutuksen jinnan erosta, joka syntyy siitä, suorittaako rantaromutuksen vai asianmukaisen romutuksen, pitäisi saada tällä tavalla katettua. Laivat, jotka kulkevat kahden sataman väliä säännönmukaisesti, näiden osalta on olemassa jo tällainen satamamaksu olemassa. Tällaisia vuotuisia maksuja pitäisi ottaa käyttöön, mutta katsoa, että tässä on jonkinlainen katto niin, että yksikään laiva ei joudu maksamaan kohtuuttomia summia tämän rahaston varat sitten menisivät takaisin laivan varustajille sitten, kun laivat on romutettu asianmukaisella tavalla. VTOn sääntöjen kanssa tämä olisi täysin sopiva sääntely, ja huomataan sitten, minkälaisesta lainsäädännöstä on kyse. Tai mikäli Euroopassa on olemassa tiettyjä normeja, jotka liittyvät vaarallisiin aineisiin esimerkiksi ja normeja, joilla halutaan varmistaa se, että vaaralliset kemikaalit eivät valu meriin ja samalla kun pyrimme estämään tällaista rantaromutusta, voimme varmistaa, että laivat romutetaan mukaisesti. Tällaisesta rahastosta saisi rahaa sitten, kun voi todistaa, että rahat, romutus on suoritettu asianmukaisesti. Ja sitten li, lai, lippu, laiva, sääntely. Mikäli kaikki maksaisivat tämän järjestelmän, ja rahaa voisi mennä minne tahansa maailmassa sitten, kun tämä sääntely on hyväksytty, niin tämä käytännössä tarkoittaisi sitä, että kun tänä päivänä puolet laivoista kulkevat Euroopan lipun alla, menettävät eurooppalaisen lippunsa ennen romutusta. Tämä tarkoittaa sitä, että tälläkin pyritään välttämään lainsäädäntöä kiertämään sitä. Tästä uudesta sääntelystä olisi siis etu, että lippulevan vaihto vähentäisi, koska ei olisi enää sellaista hinkua vaihtaa lippulaivaa kahden vuoden sisällä laivan käytöstä otosta, koska silloin ei välttämättä saisi enää tätä rahaa tästä rahastosta, mikäli lippulaivaa vaihtaisi tällä tavalla. Tästä syntyisi mahdollisimman vähän byrokratiaa. Silti tämä voisi toimia. Vaihtoehto on se, että koko toiminta tällä alalla on tällä hetkellä laitonta. Ja tässä jatkuvasti rikotaan Vaasin yleissopimusta ja kilpailukyvystä, kun puhutaan. En halua, että kilpailukykylogiikkaa käytetään perukkeena sille, että lakia rikotaan. Tästä syntyy mahdollisimman matamat, matat kustannukset ja tässä pistetään täytäntöön Baasin yliösopimusta ja Hongkongin yliösopimusta, Ja samalla turvallisella tavalla romutetaan laivat. Komissio mainitsee myöskin tämän inventaarikysymyksen. Minä haluaisin tehdä pienen parannuksen vielä tähän komission ehdotukseen ja lisäsin sinne vielä muutaman huolestuttavan, äärimmäisen huolestuttavan aineen, joita laivasta löytyy ja jotka täytyy käsitellä tämän komission luettelon lisäksi nämä pari vaarallista ainetta. Eurooppa, eurooppalaiset omistavat noin 20 prosenttia maailman laivoista. Tämä saattaisi tarkoittaa sitä, että me pystyisimme, luoda, pystyisimme ehkä luomaan maailmanlaajuista kapasiteettia tämän rahaston kautta laivan romutusta varten. Tämä lisäisi myöskin laivan romutuskapasiteettia, laillista sellaista. Tämä auttaisi pelkästään Euroopan unionin maita helpommin löytämään vaihtoehtoisia, kunnollisia laivan romutusmahdollisuuksia, vaan tästä saattaisi olla myönteistä vaikutusta maailmanlaajuisestikin katsottuna romutuksen suhteen. Miksi tein asetuksen, ehdotuksen asetukseen, asetuksen muodossa? Haluaisin luoda sellaiset olosuhteet, että yleissopimus tulisi helpommin hyväksytyksi – ja katsoisin sitten, miten tämä kulkee käsikädessä asetuksen kanssa, koska en näe mitään syytä sille, että meillä on Hongkongin yleissopimus, joka ei toimi, jota ei pistetä täytäntöön Euroopassa sen lisäksi, että meillä on Baasin yleissopimus, jota ei myöskään kunnioiteta. Silloin on parempi, että meillä on vain Baasin yleissopimus, joka toimii. Haluaisin luoda sellaiset olosuhteet, että yleissopimus todellakin toimisi ja sitä pistettäisiin täytäntöön ja samalla saataisiin vähennettyä tätä laitonta rantaromutusta ja muun tyyppistä laitonta romutusta. Kiitokset Kauslyter. Nyt puheenvuoron saavat varjoesittelijät heistä ensimmäisenä Christopher Fjellner. Kiitos. Oi. Kiitos. Minun mielestäni niin komissio kuin Kaalkin todella erinomaisella tavalla meille esittelivät tänään ongelman, joka liittyy tähän aivan kestämättömän tapan, joilla näitä vanhoja aluksia romutetaan. Äh, itse asiassa sanaa kierrätystä ei ainakaan tuon äsken nähdyn elokuvan jälkeen oikein voi käyttää. Mielestäni komission ehdotus on oikein hyvä, mutta niin kuin Karl tuossa totesi, niin me voimme näitä sääntöjä ehkä vielä hiukan tiukentaa. Kun ajatellaan komission ehdotusta, niin ehkä siihen tiettyjä tarkennuksia voi vielä tehdä. Karl on tässä ehdottanut viittä toimenpidettä. Ensinnäkin tällainen äh, aluslaivavero, niin kuin sitä voisi kutsua. Tällainen äh, alusmaksu tai vero. Ja toinen on sitten äh, varallisten materiaalien inventointi. kolmas on kierrätys, neljäs on tiukemmat säännöt kierrätyskeskuksille ja viides on sitten ihan rikosoikeudellinen vastuu. Useimmat näistä, ainakin tämä inventaari sekä kierrätyskeskuksille asetettavat tiukemmat säännöt mielestäni ovat oikein hyviä ehdotuksia. Karl on ihan oikeassa, mutta tässä vaiheessa minä kyllä vastustaisin tätä laivaveroa tai maksua. Siis jos me päätämme, että kaikki alukset, jotka saapuvat Eurooppaan, mistä maasta sitten tulevat, äh, minkä maan lipun alla sitten purjehtivatkaan, ja sitten me kuitenkin nämä kerätyt rahat, jotka kerätään kaikilta, äh, jaetaan ainoastaan EU-aluksille, siis kannamme veron kaikilta, mutta subventoimme vain EU-aluksia, niin äh, tämähän saattaisi tietenkin johtaa siihen, että useammat äh, liputtavat alueensa eu alueella, mutta miten me olisimme reagoineet, jos Yhdysvallat olisi päättänyt vastaavasta että kannamme veron EU-aluksilta, mutta sitten käytämme kerätyt rahat tuille yhdysvaltalaisille aluksille ja puhuisimme lainsäädäntöprosessin aikana siitä tervetulleesta mahdollisuudesta, että yhä useammat alukset liputetaan EU-alaisuuteen. Niin jos olisi ollut päinvastoin, niin minun on vaikea kuvitella, että olisimme olleet kovinkaan ilahtuneita. Toinen juttu on sitten, kun puhutaan tällaisista menoista, niin enpä, enpä, enpä ole ihan varma. Tämän toisen asian suhteen olen avoimempi siis nämä tällaiset kierrätyssuunnitelmat. Kierrätyssuunnitelmat, niistä voi tulla oikein hyviä, mutta niistä voi tulla oikein huonojakin. Niissä voi olla hyvin paljon byrokratiaa, ne on hyväksyttävä kaikissa jäsenvaltioissa, riippuen sitten siitä, miten ne muotoilemme ja riippuen sitten siitä, miten niitä käsitellään itse asiassa. Joten viidestä kohdastasi yhden haluan pysäyttää, muista olen valmis keskustelemaan ja kolme ovat mielestäni suorastaan oikein hyviä. Kiitos. Kiitoksia. SD-ryhmä Vittorio Prodi, varjoesittelijä. Olkaa hyvä. Thank you, Chairman. Uh... <clears throat> Kiitos puheenjohtaja. Haluaisin kiittää esittelijää hänen tekemästään työstä ja tekstistä. Minua on hämmentää vielä se hämmennyksen tila, jota tämä ehdotus on aiheuttanut. Kansallisjärjestöt ovat valittaneet siitä, että komissiolla on kyllä hyvä, että tarkoitusperäis ja teollisuuskin tukee toisaalta. Mutta aloitetaanpa nyt alusta. Olen ymmärtänyt, että tarkoitusperän uuden sääntelyn takana on puuttua siihen tapaan, jolla Baselin yleissopimusta on pistetty täytäntöön – ja miten on käsitelty vaarallisia aineita, joita laivat sisältävät. Minun mielestäni nämä välineet eivät riitä ratkaisemaan laitonta rantaromutusta ja työmarkkinaoikeuksien polkemista kolmansien maailman kolmannen maailman maissa. Ehkä olemme tässä nyt liian pitkälle meneviä, liian kunnianhimoisia. Voimmeko nyt kieltäytyä pistämästä täytäntöön niitä jaloja periaatteita, joita oli taustalla, kun taistelimme Baasin yhdessopimusten puolesta? Olemmeko nyt sitten niin pragmaattisia, että tunnustamme sen, että mitään riittävän tiukkaa lainsäädäntöä ei ole ympäristökatastrofien ja ihmisoikeusloukkauksen estämiseksi silloin, kun on kyse eurooppalaisten laivojen romutuksesta. Onko nyt liikaa vaadittu? Tai on vaan, voidaan, voimmeko nyt hyväksyä, että Euroopan unionin toimielimet tunnustavat, että ne eivät pysty pitämään, pistämään täytäntöön omia lakejaan? Omassa maassani hiljattain pääministeri on niin pragmaattinen, että hän tunnusti, että monet ihmiset vääristelivät tilejään. Ja sitten päätettiin, että tilien vääristäminen tai oman tilinpilon väärentäminen ei olekaan rikos. Uudesta säännöstöstä saattaisi olla hyötyä meidän taloudellemme, mutta mikä se pitäisi noudattaa samoja periaatteita sellaisen eurooppalaisen lainsäädännön osalta, joka ei ollut tehokasta Baselin lainsäädännön Baselin yleisopimuksen valossa, niin sittenhän tästä syntyy vain paradokseja ja ristiriitaisuuksia suhteessa nousevan talouden maihin, kilpailijoihimme, juuri niiden maiden samojen, samojen maiden suunnalla, jotka pyytävät meiltä tukea. Ja se on näiden maiden laivavarustajista. Laivojen romuttaminen pitäisi ho- hoitaa sellaisella tavalla, että otetaan huomioon raaka-aineiden kiertosmahdollisuus ja myöskin pitkälle menevä teknologia ja terveysvaatimukset ja vaarallisten aineiden talteenotto. Meidän pitäisi olla sivistyneempiä ja pidemmälle meneviä ympäristön kysymyksissä, varsinkin Välimeren alueen laivan, ravu, laivan varustajat ovat vaikeissa olosuhteissa talouskriisin yhteydessä. Kuitenkin ni, niitä pitäisi vaatia ympäristön kannalta järkevää laivojen kierrätystä. Nyt ehdotetaan rahastoa, josta korvattaisiin laivan omistajille ja varustajille romutusta aiheutuneet kulut Tästä olisi tukea pelkästään Kiinan laivan varustajille ilman, että pystyttäisiin suojelemaan ympäristöä. Jotkut kiinalaiset järjestöt ovat tunnustaneet, että niiden, niillä on kyllä kapasiteettia käsitellä meidän laivojamme, mutta ei vaarallisia aineita, kuten asbestia, PCB-aineita ja niin poispäin. Joten loppujen lopuksi ongelma siirtyisi pelkästään Euroopasta muualle me tarvitsemme kyllä muita ratkaisuja. Tällä välillä olemme kyllä samaa mieltä ajatuksesta kuulla parlamentin oikeudesta yksikköä, jotta voisimme tarkastella, miten yhteensopiva tämä uusi sääntely olisi Basilin sopimuksen osalta ja suhteessa Hongkongin yleissopimukseen. Mikäli Euroopan unioni luopuisi Baasin yleissopimuksesta, ja Hongkongin yleissopimuksesta, tai Hongkongin yleissopimusta soveltaisi vain muutama jäsenvaltio. Silloin noudattajien määrä olisi kovin pieni, saattaisi kestää vuosia ennen kuin päästäisiin eteenpäin. mitä tällä välin sitten tehtäisiin? Jätetään rikollisten kontolle tehdä, mitä ne haluavat. Vastuu sopimuksista olisi jäsenvaltioilla. Ja mehän tiedämme, että jotkut maat tarvitsevat EUn valvontaa paljon enemmän kuin muut silloin, kun pistetään yleisopimusta täytäntöön. Minä pelkään pahoin, pahoin että tilanne vain pahenisi entisestään. Basically, we need to find a measure that should... Meidän pitäisi löytää sellaiset toimet, jotka varmistavat Euroopan unionille riittävät fasiliteetit ja keinot suojella ympäristöä, suojata työntekijöitä ja samalla elvyttää tuon alan teollisuutta. Joten meidän täytyy pohtia koko tätä asiaa uudelleen, koska minun mielestäni muitakin ratkaisuja kyllä varmaan löytyy. Chris Davis. Kiitoksia. Sitten Chris Davis. Kiitos. Mielestäni Karl Schlüter on äh, toiminut erittäin hyvin jo saamalla tämän asian esityslistallemme. listallemme ja kun ajatellaan ylipäätään alusten kierrätystä ja purkua ja näitä tähän liittyviä standardeja, niin meidän tulisi tässä pyrkiä parantamaan eurooppalaisen kierrätyksen ja purkamisen tilannetta. Se olisi hyvä, niin kuin aina tällaisissa yleissopimuksissa ja sopimuksissa käy, niin ne ovat niin täynnä porsanreikiä, että ei niistä juuri ole mihinkään. Ja minä pidän kyllä Kaalin esittämästä ajatuksesta. Toki ymmärrän, mitä vastalauseita syntyy. Kustannukset tietenkin. Ja se, mitä Kaal tässä nyt on pyrkinyt tekemään, on todella toimia mahdollisimman kustannustehokkaasti ja tukea hyvää purkamista, romuttamista ja pyrkiä estämään huonon sellaisena. Mielestäni tämän valiokunnan ja parlamentin tulisi tukea tätä pyrkimystä ja minun mielestäni meidän tulisi tämä todeta myös neuvostolle ja todeta, että jos ette tätä tue, toki toivon, että neuvosto tukee, mutta että jos ette tue tätä ehdotusta, niin onko teillä jotain vaihtoehtoa? Voisitteko esittää vaihtoehdon, joka estäisi näiden porsan reikien käyttämisen porsanreikiä, joita tällä hetkellä sopimuksissa on. Minä luulen, että tämä voi olla aika vaikea ja mukava kuulla sitten komissioltakin, kun se eh, kertoo eh, kommenteistaan eh, Kaalin ajatuksiin. Kiinnostava kuulla, mitä komissio on mieltä. Kiitos. Kiitoksia. Seuraavaksi Peter van Dalen. No kyllä on voorzitter. Kiitoksia, hyvä puheenjohtaja. Niin, ennen kuin aloitan, niin haluan kiittää erityisesti esittelijää joka on hyvällä tavalla pohtinut näitä eri kysymyksiä ja on käsitellyt tätä asiaa hyvällä tavalla. Tässä on kyseessä ajatus, joka edeltäni Hans Wotland jo toi esille. Ja olen ilahtunut siitä, että esittelijä on myös ottanut ajatuksia Blocklandin mietinnöstä ja siteraa sitä, kun hän toteaa, että tämä on tärkeä kun laivoja romutetaan, niin ottaa nämä kysymykset huomioon. Samalla, hyvä puheenjohtaja, viime vuosina ei ole saatu aikaiseksi yhtä ainutta muutosta tilanteeseen edelleen. Hyvin monet alukset romutetaan OECD-maiden ulkopuolella. 90 prosenttia aluksista, jotka ovat eurooppalaisen lipun alaisuudessa. Baselin sopimus vaikuttaa vain paperitiikeriltä ja se ei toimi Hongkongin yleissopimus, niin äh, sehän toteutetaan vuonna 2020. Jos se sitten kunnolla toimii, niin sitä tietysti voi sitten pohtia itse kukin. Hyvä puheenjohtaja, tämänhetkinen tilanne, sitä täytyy kyllä muuttaa. Emme me voi näiden paperitiikereiden parissa vain toimia ilman, että saadaan aikaiseksi jotain vaikutuksia. Meidän tulee todella tarkastella sitä, mikä tällainen romutusrahastoajatus olisi ja miten se toimisi. Sillä, hyvä puheenjohtaja, ennen kaikkea tuo kuilu niiden kustannusten välillä, jotka syntyvät, kun romutetaan halvalla Bangladesissa tai käytetään kunnon telakkaa täällä Länsi-Euroopassa nuo kustannuskuilu täytyy se kuroa umpeen niin, että voidaan hoitaa asia kunnollisella telakilla, telakalla Länsi-Euroopassa. Ja lisäksi puheenjohtaja, jotta voitaisiin kerätä tätä rahaa ihan yksinkertaisella menetelmällä. Se merkitsee sitä, että ei synnytetä mitään lisäbyrokratiaa ja toimitaan erittäin tehokkaalla tavalla. Eli Minun mielestäni meidän täytyisi kehitellä näitä ajatuksia rintarinnan, aivan kuten monet kollegat ovat täällä e, sanoneet, ovat kyllä kritisoineet tätä, mutta eivät ole esittäneet mitään vaihtoehtoja Baselin tai Hongkongin yleissopimukselle, jotka ovat näitä paperitiikareita. Eli meidän tulee todella tehdä jotain. Meidän täytyisi astua kunnon askel eteenpäin, jotta tämä ympäristöä tuhoava ongelma voitaisiin ratkaista. Haluaisin myös lisätä jotain tuohon esittelijälle. Eli niistä aluksista, jotka eivät kuulu EUlle, jotka jätetään satamiin. Yhä useammin on nähtävissä, että EUn ulkopuoliset alukset jätetään satamiin siitä syystä, että vaikkapa laivavarustamo on mennyt konkurssiin tai henkilökunta maksaa liikaa tai muita kustannuksia ei kyetä maksamaan. Ja näin nämä alukset jätetään vain eurooppalaisiin satamiin. Se on kasvava ongelma. Esimerkiksi Alankomaissa on tällainen tapaus. Amsterdamin satamassa 10 vuotta on ollut yksi alus. Ja tätä tapahtuu yhä useammin. Siitä syystä meidän tulisi pohtia sitä, millä tavalla EUn ulkopuoliset alueet, alukset olisivat mukana tässä rahastossa. Ja millä tavalla tätä, näitä satamarahoja voitaisiin käyttää siihen, jotta ympäristöystävällisemmin voisimme romutusta harrastaa. Ja olen sitä mieltä, että jäsenvaltiot voisivat saada apua tästä rahastosta niin, että nämä romut, jotka on jätetty satamiin, ne voitaisiin romuttaa hyvällä tavalla. Näin voitaisiin tehdä siis miltei kaikissa länsi euroopassa satamissa. Hyvät kollegat, olen sitä mieltä, että meidän tulisi nyt tässä ryhtyä toimimaan nopeammin ei vain odotella reaktioita ja puhua, että no tällaiset rahastot, ne ovat niin hankalia ja kaikenlaista muuta tekosyytä keksiä, vaan Hongkongin ja Baselin paperitiikerit eivät toimi. Siitä syystä meidän täytyisi itse saada aikaiseksi tehokas muutos. Ja jos itse olette tätä mieltä, että olette näitä vastaan, niin haluaisin kuulla myös konkreettisia ehdotuksia, mitä meidän täytyisi tehdä tässä tilanteessa. Hyvä, lopuksi hyvä puheenjohtaja, ottaisin esille muutaman ongelman komission ehdotuksessa ja tässä mietinnössä, jossa kysymys on hänen käsittelystä. Artikla 20 haluamme emme halua erityisen yksityiskohtaista sääntelyä tässä suhteessa – ja koska käsittelytavat ovat niin erilaisia eri jäsenvaltioissa ja omassa osuudessa, niin kun mahdollisia tarkistuksia esitän, otan nämä esille. Mutta yleisesti ottaen, hyvät kollegat, tarttukaamme esittelijän ajatuksiin, pohtikaamme niitä. Paperitiikkerit osoittavat sen, että tämän filmin käytännöt johtavat siihen, että ihmiset oman henkensä uhalla romuttavat aluksia ja sitähän ei saa sallia. Kiitos. Kiitoksia. Ja seuraava puhuja on äh, kollega Vils. Kiitos puheenjohtaja. Aivan ensin haluan esittelijää kiittää hänen ehdotuksestaan. Komission ehdotus on hyvin huomattava, kun EU-alukset voivat ähm, tästä jätteen siirtoasetuksesta irrottautua itse. Siis näissä aluksissa on hyvin vaarallisia aineita, jätteitä, kuten erityisesti asbestia, joka on vaaraksi ihmisille ja ympäristölle. Rantaromutuksessa, erityisesti Kaakkois-Aasiassa, ihmiset myrkyttyvät, ympäristö myrkyttyy pysyvästi. Näimme tuon elokuvan, ja Karl Slyter meille vielä selittää tätä asiaa purettavien aluksien vienti on kiellettävä Baselin yleissopimuksen alaisten alusten vienti ja alusten ulosliputtaminen on sekin kiellettävä ja estettävä. Tämä on mainittava asetuksessa erikseen ja sitten nämä esittelijän ehdottamat ylimääräiset maksut, joita on tarkoitus käyttää alusten kierrättämiseen, sitten jälkikäteen on toteuttamiskelpoinen ehdotus. On kuitenkin tehty myös ehdotus siitä, että kaikki EU-alukset on velvoitettava tavallisten vakuutusten lisäksi solmimaan tällaisen romutusvakuutuksen, joka kattaa hinnan eron EU-romutuksen ja muun maailman romutuksen välillä. Tällainen vakuutus eh, estäisi sen, että alukset ulos liputetaan ennen niiden romuttamista. Näin myös eurooppalaiset eh, eurooppalaiset telakat voisivat näin saada lisätukea toiminnalleen. Ja kun ajatellaan näitä erilaisia vaarallisia aineita, kuten asbesti, jotka todella vaarantavat ihmisten hengen, niin olisi hyvä päästä niistä kokonaan eroon kohti tällaista vihreää alusten rakentamista ylipäätään. Kiitoksia. Ja seuraavaksi sitten Roma Kävän. Kiitos. Minulla olisi muutama kysymys komissiolle. En ole itse asiantuntija niin kuin esittelijä ja varjoesittelijät, mutta kuuntelin tätä keskustelua ja muistan keskustelun, jota käytiin Bloklandin mietinnön yhteydessä vuosia sitten – Vaikuttaa siltä, että olette te olette luopuneet Baasin yleissopimukset, koska se ei toimi. Sitä ei ole pistetty täytäntöön. Nyt on keksitty uusi yleissopimus, Hongkongin yleissopimus. Mutta kun kuulin, mitä täällä sanottiin ja luin tämän mietinnön ja kuuntelin kollegoita, en ymmärrä, miksi te katsotte, että uusi yleissopimus sitten toimisi, mikäli vanhakaan ei toiminut. Eihän siinä muutu mikään. Tässä on vain uusi yleis sopimus, kansainvälinen sellainen, ja IMO ei ole kovinkaan hyvin pystynyt valvomaan näitä sopimuksia. Te teette ehdotuksen ja pyritte saamaan jäsenvaltiot allekirjoittamaan Hongkongin yleissopimuksen, mutta tehän näette, miten ihmiset tekevät työtä Bangladeshissa. En usko, että heidän kannaltaan mikään muuttuu. Mikä teette, mikä, mitä pysty muuttamaan, niin mitä te oikeastaan ehdotatte edes tällaista? Mikä ette pidä Karl Schlüterin ajatuksesta perustaa rahasto? Mitä te sitä ette tehdä? Istuinko täällä vielä viiden vuoden kuluttuakin ja katsotaan, että mikään ei ole muuttunut. Joten mitä te oikeastaan aiotte muuttaa ja miten te aiotte varmistaa, että mikään muuttuu? Miten pistetään täytäntöön? Miten tiukennetaan lakia? Miksi ei ketään ole viety sy- tileteoistaan? Hyväksymmekö vain, että on mahdotonta vahtia laivan varustajia? Annetaan heille tehdä, mitä he ystävät. Mitä te ehdotatte? Seuraavaksi seuraava kollega. Kiitoksia, hyvä puheenjohtaja. Tässä on kaksi eri asiaa kyseessä. Näemme asiassa, että siellä pelkästään puretaan aluksia, mitään turvallisuus eikä ympäristönormeja noudateta. Toisaalta meidän täytyy saada kierrätykseen näitä vanhoja materiaaleja, mutta turvallisella tavalla ja vastuullisella sellaisella. Voimme pohtia sitä, mitä Karl totesi. Hän teki oikein hyvää työtä myös siinä konferenssissa, joka järjestettiin. Hän käsitteli tätä asiaa oikein hyvin. Meidän täytyy myös tarkastella niitä ajatuksia, jotka ovat olleet esillä, muita jätemuotoja ja laajaa vastuuta tuottajalle, eli valmistaja vaadittaisiin vastaamaan elinkaarensa loppuun tulleista tuotteista. Siitä syystä meidän tulisi soveltaa samankaltaista periaatetta tässä myöskin, eli laivan varustaja pitäisi olla vastuussa siitä, että laiva integroidaan uudelleen tuotantoketjuun. Tämä tyyppinen sääntö auttaisi meitä käsittelemään – näiden kyseisten alusten koko elinkaarta. Toisaalta se, mitä tapahtuu, ei pelkästään ole ympärillisesti vastuullista, vaan se liittyy myös kilpailukykyajatukseen. Erityisesti, koska näitä ympäristönormeja ei noudateta, ja monet toiminnot, jotka voisivat tapahtua eurooppalaisilla alueilla, matalakustannussyistä siirtyvät maihin, jossa purku menettelyt ei voida hyväksyä. Meidän täytyy siitä syystä ottaa käyttöön säännöt, jotka ovat voimassa. Kysymys ei ole pelkästään siitä, että subventoidaan eurooppalaisia telakoita hyvällä tavalla, vaan että asetetaan säännöt, jotka ovat toimivat riippumatta siitä, missä romuttaminen tapahtuu Bangladesissa tai muualla, niin että voidaan todella puhua oikeista prosesseista. Minusta meidän täytyy kuitenkin aloittaa Euroopasta. Ja Karlin ajatus ehkä olisi hyvä lähtökohta. Eli luotaisiin näin rahasto aloitteen avulla, jota voidaan myöhemmin laajentaa globaalille tasolle. Ja tietysti sitten kansainvälistä täytäntöönpanoa tarvittaisiin, koska ilman tällaista täytäntöönpanoa sanat ovat merkityksettömiä. Meidän täytyy tarkastaa sellaista ympäristöpolitiikkaa, jonka avulla voidaan luoda kestävää taloudellista toimintaa ja työpaikkoja. Eli emme luo pelkästään tällaisia ongelmia, vaan luomme uusia taloudellisia mahdollisuuksia esimerkiksi telakoille, joilla on tällä hetkellä monia ongelmia edessä. Kiitos puheenjohtaja. Minun teki suuren vaikutuksen Karlin tekemä työ. Kyse on todella suuren luokan ongelmasta, mutta kun konkreettisia ehdotuksia tarkastelee, herää kysymys, miten niitä voidaan pistää täytäntöön. Tämä on pääasiallinen ongelma sekä nykyisen yleissopimuksen, Baselin ja Hongkongin yleissopimuksen suhteen, mutta myöskin Karlen ehdotuksen suhteen. Tämä täytäntöpano, miten se sujuu? Ja kun tarkastellaan tarkistusta 44 tätä rahastoa, tai kohtaa 44, jossa Karli tätä rahastoa, Tämä on tietystikin hieno idea, mutta tosi elämässä en näe, kuinka komissio pystyisi tämän hoitamaan käytännössä ja miten se pystyisi sitä puolustelemaan ja miten tämä saataisiin poliittisesti lyötyä lävitse tämä ehdotus. Ongelma olemassa, siitä ei ole epäilystäkään. Meidän pitää todellakin löytää sellaisia välineitä, jotka ovat toteutettavissa. Ongelma on se, että kyse maailmanlaajuisesta ilmiöstä. Tiedämme, mitä vaikeuksia yhteisönkin sisällä on pistää lainsäädäntöä täytäntöön, kun on kyse ympäristölainsäädännöstä. Ja sitten kun laajennetaan tämä kansainväliselle kentälle, ongelmat moninkertaistuvat mahdollisesti. Joten tämä ajatus on kyllä hieno ja kaunis, mutta ei sitä voida pistää kyllä täytäntöön noin vain. Nykyisissä oikeudellisissa puitteissa, niin kuin komissiokin haluaa, voitaisiin tarkastella, kuinka pistettäisiin täytäntöön olemassa olevia instrumentteja. Meidän pitäisi löytää sellaisia välineitä, jotka olisivat äh, jolla jotenkin sellaisia, että ne voisivat saada tukea ja olisivat houkuttelevia, josta voitaisiin pohtia jonkinlaisia takuita täytäntöönpanon varmistamiseksi. Tästä koko lainsäädännöstä pitäisi tehdä houkuttelevampaa niin, että ihmiset myöskin noudattaisivat sitä. Tällä hetkellä en näe, että tämä ehdotus on toteutettavissa voidaan tarkastella olemassa olevia oikeudellisia puitteita, niiden mukauttamista ja säännönmukaista valvontaa, kun laiva on tulossa käyttö ikänsä loppuvaiheeseen. Pitäisi olla jonkinlainen takuu siitä, että romutus hoidetaan asianmukaisella tavalla, joko Euroopassa tai muualla. Mutta loppujen lopuksi laivan kirjoituksessa täytyy huolehtia autojen suhteen, on olemassa tiettyjä sääntöjä, esimerkiksi katsastukset ja mikäli auto on yli 20 vuotta vanha, pitää olla jonkinlainen taku sille, että se myöskin romutetaan sen mukaisesti. Joten suora suhde täytyy luoda konkreettisella tasolla romutuksen varmistamiseksi ja pitäisi tietää, missä laiva ylipäänsä sijaitsee. Joten niin yksinkertaisesti menettelystä pitäisi olla kyse kovin mahdollista, mutta uskon, että tämä ehdotus on niin monimutkainen ja sen täytäntöönpano ei uskoakseni olisi järkevää. Ja kun otetaan huomioon se ongelma, että tämä ei poliittisestikaan ole helppoa lyödä lävitse tästä ehdotusta, niin joka tapauksessa kiittäisin esitän tekemää työtä. Olen tässä hieman samalla linjalla kuin komissio ja haluaisin kysyä komissiolle, esittekö esimerkiksi saman kysymyksen Linda McAvankin, eli missä määrin voitaisiin käyttää yksinkertaisia keinoja, rahoituskeinojakin sen varmistamiseksi, että konkreettisesti täytäntöpano toteutuisi. Meillä on eurooppalaisena, eurooppalaisena oma syntimme, oma syntisäkkiimme tässä kannettavana. Me tässä sysäämme ongelmia muiden maiden kontolle, joten mutta pysytään nyt kuitenkin, suuttainen kantaa kuitenkin pysyä lestissään, eikä tässä mennä liian pitkälle. Yeah. Kiitokset. Richard Zeber Kyllä alan kriisi on yksi kaikkein pahimpia toisen maailmansodan jälkeen. Tällaista kriisiä ei ole nähty sitten todella pitkien aikoihin. Joka päivä lähes tulkoon useita aluksia menee vararikkoon ja ehkäpä yrityspääosaston kanssa. Eiku? Niin yrityspääosaston kanssa voitaisiin asiasta keskustella, että eikö olisi järkevää perustaa rahasto. Tiedän, että myös varustamojen ää, äh, ongelma on se, että ylikapasiteetti vesillä on niin valtava, mutta todella, että päästäisiin sellaisiin tilanteeseen, että alueet, äh, että alukset äh, kierrätetään ja romutetaan kunnolla. Tämähän liittyy ylikapasiteetin purkamiseen, niin kuin Karl Lyttelkin totesi. Onko yrityspääosastolla mahdollisesti ajatuksia, että miten nämä kaksi kärpästä voitaisiin tapaa yhdellä iskolla? Näin kaikki hyötyisivät. En usko, että tämä on mahdollista jäsenvaltioiden kanssa muutenkin tilanne on hyvin tiukka, että me teemme asioista entisiä, entisestään kalliimpia. Ja tuolloinhan sitten tietenkin nämä alukset liputetaan kolmansiin maihin eikä Eurooppaan, joten tämä olisi jotenkin viimeinen kuolin isku. Mutta olisi hyvä ehkä yhdistää näitä asioita toisiinsa. Ehkä voitte vastata tähän komissioon, mutta ennen kuin vastaatte, niin Äh, suosikki. Äh, kollegani Karl-Heinz Florenz saa puheenvuoron. Juu, tänään ihan rauhanomaisissa merkeissä puheenjohtaja. Se, mitä Karl äh, Schlüter tässä on tehnyt, näin komission istumassa tuolla taakana, niin komissio on tehnyt hyviä ehdotuksia – ja Richard Seber kysyi, että miten tämä kaikki sitten saadaan valvottua. Ja tämä on minunkin huolenaiheeni. Ihan sama juttu kuin auto kaupan suhteen tai tämä autodirektiivi. Itä-eurooppalaiset autokauppiat tekevät juuri mitä lystää meidän hienoista säännöistämme huolimatta, että kierrätyksestä viisi. Ja nyt tarvitsemme tietenkin liittolaisia ja ehkäpä tämä uusi raaka-ainetietämys voi olla liittolaisemme. Jos on totta, että neljä, viisi alusta joka päivä menee vararikkoon ja ne sitten puretaan jossain päin maailmaa, niin ehkäpä voitaisiin miettiä komission kanssa yhdessä, miten niistä saataisiin raaka-aineet markkinatalouden sääntöjen mukaan käytettyä kehittyä. Ja se, että Karl Schlüter on tässä nyt vedonnut markkinatalouteen, niin sehän vasta suuri yllätys olikin. Ja Basel tai muut tietenkin tässä myös mukana. Markkinatalouden on tuotava mukaan tähän työhön, osallistuttava siihen ja sitten voitaisiin nähdä, mm, miten suuria, suurta kiinnostusta näitä raaka-aineita kohtaan varmaankin meidän tuottavalla teollisuudellamme on. Kiitoksia. Täällä on vielä yksi puheenvuoropyyntö kollega Teodoros Skylakakis, mutta sitten kyllä pistetään puhujalista kiinni ja sitten saa puheenvuoron komissio. Olkaa hyvä, herra Skylakakis. Thank you, Mr. President. Kiitoksia, puheenjohtajana alkuun haluaisin kiittää Karlia työstä ja näistä jaloista tavoitteista, Arvokkaat tavoitteet eivät kuitenkaan aina toimi tässä maailmassa. Olen saanut kuulla paljon eurooppalaisista aluksista. Minusta meidän tulee määrätä tämä käsite uudelleen. Eivät alukset erityisesti kuulu mille, millekään yksittäisille maille, vaan yksittäisille omistajille. Ja omistajat voivat vaihtaa tätä lippuaan ihan parin tunnin sisään, ja näin he tekevätkin. He voivat tehdä näin yksi, kaksi, kolme, neljä kertaa. Jos ne haluavat paeta jotain pakkotoimenpiteitä. Kansainvälinen merenkulkujärjestö toimii erittäin hitaasti mutta sen toiminnassa on parannusta nähtävissä viimeisen vuosikymmenen aikana. Tämä ei ole sama kuin laivarakennusteollisuus 2 30 vuotta sitten. Nyt meillä on Hongkongin yleissopimus, että kukaan ei ole vielä ratifioinut. Jos ne maat, joilla on äh, romuttamo fasiliteetit olemassa, ratifioivat sen, niin sitten äh, asiat paranevat kyllä hitaasti. Vähän. Voidaanko tehdä enemmän kuin tämä? Epäilenpä. Puhumme siitä, että täytäntöön pannaan ympäristölainsäädäntöä Kiinassa, Indonesiassa, Bangladeshissa ja Pakistanissa – kun sen täytäntöönpano ei onnistu edes täällä Euroopan unionissa, kuten seuraavassa aiheessa nähdään. Euroopan komission puolelle mm, täytyy kääntyä, jos haluamme nähdä, mitä rannikoilla tapahtuu Euroopan unionin alueella, miten jätteitä käsitellään, miten me voisimme valvoa tällaisia fasiliteetteja toisella puolella maapalloa. Ja muka sitten vielä täytäntöön panemme tätä ihan vakavissamme. Minä kyllä epäilen sitä. Minä uskon, että voimme saada jotain aikaiseksi, jos helpotamme Hongkongin yleissopimuksen täytäntöönpanoa. Ja lopuksi. Nämä ihmiset työskentelevät kahden dollarin päiväpalkalla. Ongelmana ei ole se, että he työskentelevät romuttamassa, vaan että heillä on kannustin tähän kaltaisen työhön, koska he eivät löydä kolme dollaria päivässä sellaista työtä, josta ansaitsi kolme dollaria päivässä. Se on ongelma, joka meillä tässä on. Kiitos. Ja nyt annan puheenvuoron komissiolle. Voitte vastata näihin esitettyihin kysymyksiin. Kiitos puheenjohtaja. Me erittäin huolellisesti kuuntelimme esittelijä, varjoesittelijöitä ja kaikkia muitakin puheenvuoroja luonnollisesti. Ja tietenkin valmistautuessamme tähän kokoukseen huolellisesti tutustuimme esittelijän mietintöluonnokseen. Komissiolla on sellainen vaikutelma, että meidän kaikkien tavoite on yhteinen, nimittäin se, että EU-alusten kierrättämisestä saadaan kestävää kaikkialla maailmassa – Komissiolla on myös sellainen vaikutelma, että olemme samaa mieltä siitä, miten tähän tavoitteeseen voidaan päästä. Tarvitaan erityissääntöjä alusten kierrättämisen suhteen ja tämä erityinen tapaus, sellaiset alukset, joiden suhteen asetus ei ole toiminut, niin täytyisi saada hoidettua. Me tuemme Baselin yleissopimusta, emmekä suinkaan nyt puhu siitä, että haluaisimme perua peruuttaa tämän Baselin yleissopimuksen. Ei. Me haluamme vain todeta, että Baselin yleissopimus tai meidän aluste, jätealuksia käsittelevä direktiivimme eivät toimi täysin. Niin kuin esittelijä selitti, on lähes mahdotonta nähdä, milloin aluksesta tulee ongelmajätettä, koska tämä riippuu aina sen omistajan päätöksestä ja tätä on mahdotonta arvioida onko päätös tehty Euroopan unionin vesillä vai niiden ulkopuolella ja eh, näin ollen, että on, liittyykö päätös EU-lainsäädäntöön, onko se sen alainen vai ei, mitä jäte aluksiin tulee. Mutta Baselin yleissopimus liittyen ongelmajätteen liikkumiseen on mielestäni äärimmäisen tärkeä ja siksi katsomme, että meidän täytyy omaa ähm, jätteensiirtoasetustamme äh, soveltaa ja sovellammekin äh, paitsi esimerkiksi sähköongelmajätteen suhteen myös muissa suhteissa. Ja kun nyt katsotaan viime vuosien tilannetta, niin Baselin yleissopimus tai sen eurooppalainen veli jätteen siirtoasetus eivät ole toimineet alusten suhteen, äh, koska alusten kierrätys on ollut aivan ala-arvoista. Ja Baselin yleissopimus itse asiassa pyysi äh, meidän maailman meidän kulkujärjestöltä asian tarkastelua äh, alusten kierrätysten suhteen, joten äh, Baselin äh, yleissopimus äh, ja sen mm, puutteet alusten kierrätysten suhteen on tunnistettu ja siksi on haluttu Hongkongin yleissopimuksen käyttöönottoa ja ratifiointia. Tämän todettua niin voin todeta, että meillä on monia yhteisiä ehdotuksia, jotka siis esittelijä on hyväksynyt omikseen komission ehdotusten pohjalta esimerkiksi ähm, alusten omistajien vastuu, eh, liputus, äh, äh, tämä kierrätyssuunnitelma aluksille, ähm, ongelmajätteiden tunnistaminen aluksissa ja tämän lisäksi sen varmistaminen, että äh, tämän hetkiset käytössä olevat rantaromutuskäytännöt eivät saa jatkua. Vakuutan teille, että olemme panneet merkille esittelijänne huomiot ja muiden esittämät huomiot täällä esimerkiksi liittyen tiettyihin teknisiin yksityiskohtiin, kierrätyssuunnitelmiin, ongelmallisten aineiden inventoimiseen aluksissa ja niin edelleen. Kyllähän tämä alusten kierrätys on merkittävää liiketoimintaa ja tätä liiketoimintaa voi hoitaa ottaen huomioon ympäristö tai sitten ei. Mutta kyse on hyvin kiinnostavasta liiketoiminnasta ja ehkäpä tässä voisin kertoa, että kun puhutaan suurista aluksista, niistä mistä me nyt puhumme, ne sisältävät 10 000, jopa 400 000 tonnia terästä ja tonni terästä, romuterästä maksaa noin 300 euroa, on arvoltaan noin 300 euroa. Eli vain yksi ainut alus, joka on vaikkapa 100 000 tonnia painava teräsmäärältään, niin sen romutusarvo on 13 miljoonaa euroa. Tällaisista luvuista tässä puhutaan. Mutta tietenkin nämä kierrätyskeskukset jotka pääsevät Euroopan eh, hyväksyttävien hyväksyttyjen listalle, niin niiden täytyy täyttää tietyt kriteerit, muun muassa se, että että niiden täytyy huolehtia syntyvästä jätteestä aluksia pur- purettaessa myrkylliset öljyt ja niin edelleen. Kaikista näistä on huolehdittava Baselin yleissopimuksen määräysten mukaisesti. Korostan vielä, että emme ole tässä luopumassa Baselin yleissopimuksesta. Ja nyt jätin viimeiseksi tämän esittelijän ehdotuksen keskeisen elementin, nimittäin ehdotus tästä eurooppalaisesta rahastosta, johon sitten eh, eurooppalaisissa satamissa käyvät alukset maksaisivat maksunsa. Tämä on kiinnostava ajatus. Sehän mainittiin jo silloin, kun keskusteltiin eurooppalaisesta alusten purkustrategiasta. Ja eh, siitä Hongkongin yleissopimuksen neuvotteluosapuolet ovat itse asiassa keskustelleet. Me olemme tarkastelleet tätä ehdotusta myös vaikutusarvioinnissamme. Ja tosiasia on, että jätimme tämän ehdotuksen pois, koska omassa analyysissämme ja kuullessamme eri sidosryhmiä totesimme, että se on hyvin monimutkainen ja sen hallintotaakka on varsin painava. Tämän todettuani voin todeta, että teidän ehdotuksenne tällaisesta kannustimista ja meidän ehdotuksemme eh, rangaistuksista, sanktioista ovat siinä mielessä täysin yhteensopivia, että me olemme kaikki sitä mieltä, että kannustimia tarvitaan positiivisia tai negatiivisia, ja meidän täytyy katsoa, mikä olisi sitten paras kannustin yhdistelmä, jonka kautta päätäisiin tavoitteeseen. Tavoitteeseen, joka toistan, on se, että kaikki EU-alukset puretaan turvallisissa olosuhteissa, missä hyvänsä maailmaa, päin maailmaa tämä sitten tapahtuukin. Ja me olemme valmiit tekemään yhteistyötä esittelijän kanssa ja Euroopan parlamentin kanssa huolehtiaksemme siitä, että saadaan aikaan ehdotus, joka on tehokas ja jota, joka voidaan saada käyttöön mahdollisimman pian. Kiitos paljon. Kiitokset Rova Blanco. Ehkä voitte vastata vielä minun kysymykseeni. Onko vaihtoa Envin, tai siis teidän pääosastonne ja yrityspääosaston välillä ajatellen laiva-alaa, sen ylikapasiteettia, jota on purettava, ja että ehkäpä Kaaslytterin ajatus tällaisesta rahastosta voisi olla yhteinen aloite eri pääosastojen välillä. Onko teillä jotain vaihtoa vai toimitteko ihan irrallaan ulkomaailmaa ajatellen? Teettekö ehdotuksenne näin? Kiitos puheenjohtaja. Anteeksi, etten vastannut kysymykseen tuossa äskeisessä puheenvuorossani. Olette ihan oikeassa. Ehm, Euroopan unionissakin on äh, laivojen purkuteollisuutta ja koko laivateollisuus on kriisissä, mutta tällainen teollisuus se on ihan ympäristöstandardien mukainen ja me halusimme, että maailmanlaajuisesti koko tämä teollisuus voisi toimia täysin samojen eurooppalaisten standardien mukaisesti. Kuitenkin Euroopan teollisuus on erikoistunut toisen tyyppisten alusten kierrättämiseen. He ovat erikoistuneet pienempien alusten kierrättämiseen, alusten, jotka eivät voi avomerellä purjehtia, ja samoin sitten mm, sotilasalusten, sota-alusten ja muiden kierrättämiseen ihan turvallisuussyistä, joten meillä on aika vähän EU-ssa kapasiteettia Samoin koko OECDssä on aika vähän kapasiteettia näiden suurten alusten purkamiseen ja kierrättämiseen, ja olemme miettineet, että minkälaista pääomaa tarvittaisiin ja minkälainen lupamenettely tarvittaisiin. Ja meidän johtopäätöksemme on, ja tässä olemme tehneet yhteistyötä paitsi liikennepääosaston kanssa, jotka ovat olleet mukana kanssamme tekemässä tätä ehdotusta, myös yrityspääosaston kanssa. Kapasiteetin äh, aikaansaaminen Euroopan unionissa kestäisi vuosikymmeniä, ellei olisi ihan mahdotontakin tämän taloudellisen puolen vuoksi. No joka tapauksessa me olemme hyvin avoimin mielin ja muistamme kaikki sen, että tavoitteemme ovat yhteiset. Mutta mitä tulee kapasiteettiin rakentamiseen Euroopan unionissa, pidämme sitä erittäin pitkän aikavälin ratkaisuna siinä tapauksessa, että siihen ylipäätään ryhdytään, koska kustannukset ovat korkeat. Kiitos. Kiitos. Tässä taisi olla nyt pieni väärinkäsitys. Minä itse asiassa puhuin ää, äh, äh, laivojen omistajista ja mitä telakka alaan tulee, niin äh, tässä tulee kyllä olemaan hyvin suuria ongelmia tulevassa. Klaus Lyter. Kiitoksia kaikille, jotka ovat olleet erittäin kiinnostuneita tästä asiasta. Aihe on erittäin mielenkiintoinen ja minusta on tärkeää se, mitä komissio juuri sanoi. Ehkä minun olisi pitänyt selvittää, että se raha, jota tarvitaan, kun puhutaan laivatonneista, ehkä tarkoitan kahta eri asiaa. Joko se vesimäärä, tilavuus, joka poistuu laivan kohdalta, tai sitten se paino, massa, joka tuolla itse aluksella on. Arvioimme, että noin 1,5 miljoonaa tonnia romutetaan eurooppalaisista aluksista seuraavien vuosien aikana. Ja ehkäpä vuonna 2015 ollaan jo 2 miljoonassa tonnissa. Meidän ei tarvitse kattaa rahastolla koko tuota teräshintaa, vain ero tuon korkeimman maksajan ja vakavasti otettavan telakan välillä. Eli kyseessä on aika pieni rahamäärä promilleen murto-osa itse asiassa, kun puhutaan kustannuksista. Eli tässä saataisiin se oikea näkökulma asiaan. Ja sitten vastasi mielelläni kysymyksiin Christopher. No kyllä minullakin oli tämä ihan sama periaatteinen lähestymistapa, kun aloitin työn. Annetaan jokaisen maksaa ja jokainen ottako rahaa sitten rahastosta. Minusta se oli oikeudenmukaisempaa. Mutta ongelmana oli se, että jotkut alukset tulevat ehkä Eurooppaan kerran tai kaksi ja maksavat erittäin vähän tuonne rahastoon. Siitä huolimatta ne voivat kuitenkin saada sieltä tukea. Silloin rahastoa täytyy ylirahoittaa ja Euroopan tulisi maksaa tuosta ylijäämästä koko maailmalle, niin silloin kustannukset kyllä nousivat aika merkittävästi ainoin nelinkertaisiksi. Ja minun käsittääkseni se oli ehkä hieman liikaa. Mietin sen sitten huomiota, koska se olisi aika kallis ehdotus. Ja olisi myös paljon vaikeampi sitä täytäntöön panna, koska omistusrakenteet ovat erityisen monimutkaisia. Jokaisella on kansainvälisen menenkukujärjestön antama rekisterin numero, mutta kuten täällä todettiin, niin sehän voi ihan minuutissa muuttaa. Tämä on siis vaikea tapa saada asia toimimaan. Ja siitä syystä ainoa me voivat olla vain eurooppalaiset lippulaivat, koska niistä me olemme vastuussa. Niistä voitaisiin maksaa. Niin sitten voitaisiin ajatella, että vain eurooppalaiset lipolukset maksaisivat. Mutta minusta kaikkein yksinkertaisin tapa olisi se, että jokainen maksaa tullessaan satamaan. Eikä se mitenkään tähän pelkästään liity. Esimerkiksi omassa maassamme Ruotsissa, jotta laivavarustajat puhdistavat tankkinsa ja muut jätteensä, niin maksetaan tuollainen standardimaksu uusissa satamissa. Ja sitten tuo maksu ei muutu riippumatta siitä, tehdäänkö puhdistus vai ei. Eli meillä on jo tällainen, tällaisia yleismaksuja käytössä, ympäristöpohjaisia sellaisia, joita voi käyttää tai ei. Ja aina voi asettaa tuo Euroopan lipun alle, jos tätä rahasto haluaa käyttää. Tämä periaate siis on jo käytössä, eikä sitä ole kyseenalaistettu. kysyin myös juridisella yksiköltä tästä asiasta, sopiiko se yhteen Baselin yleissopimuksen ja tämän rakenne, ähm, maksurakenteen pohjalta. Edelleen odottelemme vastausta Baselin yleissopimuksen suhteen ja tuon vaikutusanalyysin suhteen. Eli olen ihan samaa mieltä siitä, että periaate olisi parempi, mutta se on paljon epärealistisempi ja se on vaikea toteuttaa, joten sitten sitä rajoitin ehdotusta tällä tavalla. Vittoria, niin katsotaan mitä oikeudella yksi sanoo Basel yhteensopivuudesta. Puhuin myös joidenkin jäsenvaltioiden kanssa, jotka haluaisivat myös yrittää sitä, että aluksi ei poistettaisi tästä, vaan pidettäisiin yhteys Baseliin. Aivan kuten komissio sanoi, ei tämä ole Baselin epäonnistuminen sinänsä, vaan sen osion epäonnistuminen, joka liittyy niihin aluksiin ja myös tässä mietinnössäkin teen poikkeuksia, kun tätä mahdollisuutta ei voida käyttää. Kun on ihan selvää, että se pitää romuttaa, kun se ei voi käyttää omia moottoreita liikkuakseen, niin ei tuollaisia aluksia enää voida pitää aluksena. Baselin tulisi yhä soveltua niihin. Mutta olemme myös keskustelleet oikeudellisen yksikön kanssa nähdäksemme, minkälaisia aluksia voidaan Baselin sisällä pitää. Chris Davis kirjoitetaan ne jonkun kommentin neuvoston lainasta. Ai ehkä ymmärrät. Niin, neuvostolle sanot vielä ei. Ajat, sitä ehkä tarkoitin tässä. Jäsenvaltioiden kanssa puhun. Kaikki sanoivat, että no ihan mielenkiintoinen ajatus, mitenköhän se toimisi. Mutta kukaan ei sanonut ihan suoralta kädeltä, että ei. Se on mahdotonta. Kaikki ovat sitä mieltä, että meillä on ongelma ja lainsäädäntö ei noudateta. Peter van Dalenille sanoit, että Hongkongin yleissopimuksen täytäntöönpano menee vuositolkulla ja vuonna 2015 romuttamisessa syntyy huippukohta, koska syntyy näiden, nämä uudet tankkisäännöt tulevat voimaan. Kun ne säännökset tulevat voimaan, niin silloin meillä olisi hyvä, että meillä olisi jonkunnäköinen sääntö ennen kuin Hongkongin yleissopimus täysin ratifioidaan. Ja nämä hylätyt alukset, niiden kohdalla kannattaisi ottaa tämä huomioon, vaikka ne olisivatkin Euroopan ulkopuolisia lipulaivoja. Artikla 23. Se on kaikkein ristiriitaisin kohta, mutta se on ristiriitaisempi kuin komission ehdotus, vaikka olen sitä vahvistanutkin tietyllä tavalla, koska komissio sanoi, että no me käytämme kielteistä kannustinta, se on helpompi vielä läpi poliittisesti, mutta sitä on helpompi välttää, aivan kuten Teodorus totesi. Sanoisin siis, että vaikka meillä on artikla 23, niin yhä vähemmän sitä käytetään, koska on järkevämpää seurata lainsäädäntöä ja sanktiot, jos ei sitä seuraa, niin tulevat harvemmin käyttöön. Eli artiklan 23 käyttöönoton ongelmat vähenevät Sabine enää ei ole paikalla. Matias, meillä on ongelma, mutta se merkitsee myös, että romuttaminen lisääntyy. Ja minä halusin saada tällaisen rahoitetun järjestelmän aikaiseksi. Ja näin tulkitsin myös sinun kantasi. Halusin tällaisen itserahoitteisen järjestelmän aikaiseksi, mutta jos sen avulla en saisi enemmistö, niin voin pohtia toista vaihtoehtoa. Jos lainsäädäntöä ei noudateta, niin ja pitäisi rahoittaa itse, niin minä en tähän ehdotukseen nyt sano vielä ei, varsinkin jos soitaan mukaan nämä niin sanotut hylätyt alukset, joiden omistaja ei löydetä. Ehkäpä siitä syystä kannattaisi olla lisärahakin käytössä, mutta keskustellaan siitä sitten myöhemmin. Richard mainitsit että tämän tulisi olla realistista ja täytäntöönpantavaa, mutta nimenomaan minun mielestäni siitä tässä ehdotuksessani on kysymys, koska kielteistä kannustinpohjaista järjestelmää ei voi olla käytössä, jos kaikki voivat kiertää lakia. Ei se toimi. Ei kukaan sitä täytäntöönpano. Aivan kuten Vaaselia ei ole 14 vuoteen täytäntöönpantu. Tarkistus 44 on siis tämä globaali ehdotus ja se on toimiva, eikä siinä nyt niin paljon byrokratiaa ole. Aivan kuten Peter totesi, niin satama maksu osio on olemassa, siihen lisätään vain yksi osio ja sitten kuukauden kahden välein se maksetaan rahaston. Ja Kristoffer alkuperäinen ajatuksenihan oli, että kaikki liitetään jokaisen alukseen, mutta sitä on vaikeampi hallinnoida. Eli jos meillä on nämä Euroopan luettelossa olevat fasiliteetit käytössä silloin, kun alus sinne tulee, niin ei tässä itse asiassa oikeastaan synny paljon byrokratiaa, koska rakenteet ovat jo olemassa. Tämä on siis vähimmäisbyrokraattinen lähestymistapa ja kustannusneutraali siitä syystä, että raha syydetään uudestaan takaisin tälle toimialalle. Minimibyrokratia eikä paljon kustannuksia, jotta tätä noudattaisiin. Ja pankkitaket ja kielteiset eh, kannustimet, ne voidaan välttää tietyn teknisin menettelyihin. Se aiheuttaa lisää byrokratiaa, koska ne täytyy sitten yhdistää aluksen, niitä täytyy siirtää joka ikisen omistavaihdoksen kohdalla. Se johtaisi lisävalvontaan. Minun ehdotukseni ainoasta yhteysviranomaisesta olisi automaattinen maksu satamissa. Se voidaan automatisoida ja sitten maksu yhdellä kertaa sitten, kun loppujen lopuksi tuo romutus tapahtuu. Sehän myös auttaa, aivan kuten Kristoffa totesi, me haluamme romutussuunnitelman, Se ei ole muuttunut vuosien aikana, mutta kriittinen kohta on se, että kun sitä täytäntöönpannon ja romutus tehdään, niin silloin maksu liittyy yhteen fasiliteettiin elinkaaren lopussa ja sitten meillä on romutussuunnitelma, joka on paljon helpompi täytäntöönpanna. Tämä on paljon täytäntöönpantavampi ja kustannustehokkaampi tavoitteiden saavuttamiskeino. Theodoros kaksi dollaria päivässä palkkaa. Emme me siihen tietenkään voi mitään muutoksia saada aikaiseksi, riippumatta siitä, mitä teemme. Mutta se, mitä luomme, on kannustin romutusyrityksille päästä eurooppalaiseen luetteloon, päästä tähän rahoitukseen ja parantaa näitä standardeja. Eli se olisi kerrannaisvaikutus, joka syntyy niille, jotka eivät heti pysty näitä standardeja noudattamaan, vaan se lisäisi investointeja tällä toimialalla, jotta voitaisiin parantaa näitä eri fasiliteetteja. Toivottavasti vastasin kaikkiin kysymyksiin, odottelen keskustelun jatkumista, mutta itse asiassa suhtaudun kyllä vähän myönteisesti tähän. Kukaan ei sano, että tämä on mahdotonta. Ihmiset näkevät tietysti ongelmia eri paikoissa, mutta minä voin sanoa nyt jo, että jos meillä on Hongkongin yleissopimus, joka ei toimi ja jota ei voida täytäntöönpanna Vaasalin sopimuksen lisäksi, joka on ihan samankaltainen, niin se on ihan turha. Joko meillä on tämä ja se toimii, tai sitten meillä ei ole yhtään mitä se on minun kantani. Kiitokset Karl Schlüter. Näin tämä esityslistan kohta on käsitelty. Tarkistusten määräaika on 17. joulukuuta ja äänestämme 24. tammikuuta keskustelemme 24. tammikuuta näistä tarkistuksista ja 19. helmikuuta äänestetään valiokunnassa ja huhtikuussa sitten täysistuntokäsittely. Kiitän tästä erittäin kiinnostavasta, vilkkaasta keskustelusta ja myös elokuvasta, joka todella meille avasi tämän todellisuuden silmiemme eteen. Nyt Esityslistan kohta 7 Enemmän hyötyä irti EUn ympäristötoimenpiteistä. Luottamuksen lisääminen parantamalla tietämystä ja reagointia. Ja esittelijämme on äh, Oreste Rossi. Saatte nyt puheenvuoron. Olkaa hyvä. Sì, grazie Presidente. Kiitos äh, puheenjohtaja. Aiemmin niin, täällä puhuttiin jo laivan romuttamisesta. Siinäkin yhteydessä tarkasteltiin sitä, miten asiat pitäisi hoitaa asianmukaisesti ja pitäisi välttyä siltä, että toimit eivät syydy ikään kuin helpompiin maihin, joissa ei tarvitse noudattaa eurooppalaisia normeja ympäristön katsottuna. Tämä on melkoisen suuri riski, koska silloin vaarallisaineita pääsee saastuttamaan ympäristöä ja ilmaa. Kenties tarvitsemme parempaa vuoropuhelua kaikkien osapuolten kesken. Tämä on yksi tapa toimia. Olipa sitten kyse ilmastonmuutoksesta tai liike-elämän toimijoista. Meidän täytyisi joka tapauksessa tehdä yhteistyötä liike-elämän kanssa, niin kuin komissionkin puolella tämä on tarpeellista. Ehkäpä ne, jotka eivät osallistu keskusteluun, voitte, voivat poistua täältä salista niin, että esittelijämme saa tilaisuuden esitellä tämän mietintönsä. Please. Perché appunto sennò si rischia di rendere ancora più... Erityisestikin silloin, kun on vaarana, että ympäristöolosuhteet vaikeutuvat entisestäänkin. Tämä on täysin vastoin meidän tavoitteitamme. Me haluamme kunnioittaa ympäristönormeja ja haluamme, että niitä kunnioitetaan. Edellisellä kerralla ilmeni eräs seikka, joka liittyy tähän tekstiin. Tämä päätösauselma on erittäin lyhyt. Sääntöjen mukaan tiettyä sanamäärää ei saa ylittää. Aion kuitenkin hieman täydentää ehdotustani. Täällä on jotakin tärkeitä elementtejä. Ensinnäkin ympäristönormien vaikutusta. Toiseksi tarve yksinkertaistaa ja vähentää hallinnollista taakkaa. Lisäksi halutaan laajempaa avoimuutta ja julkisuutta ympäristöllä hallinnollisista menettelyistä. Samalla täytyy taata, että kansalaiset saavat helpommin ympäristöön liittyvää oikeutta. Nämä ongelmat liittyvät hyvin läheisesti toisiinsa Taustalla ovat myöskin vaikutusarviot, jotka ovat tarpeellisia, ja myöskin Xbox Posta jälkikäteistarkastukset, joilla varmennetaan, että normeja todellakin on kunnioitettu. Toissijaisuusperiaatteen kunnioittaminen on niin ikään tärkeää. Viimeisimmät tiedot vuotta 2008 osoittavat, että 23,5 prosenttia kaikista ympäristörikkomuksista, rikkomuksista Euroopan unionin tasolla ovat ympäristörikkeitä nimenomaan. Tutkimuksista ilmenee, että monet rikkeistä jäävät rankaisematta, joten hyvin pieni osuus vain tuo mukanaan seuraamuksia. Minun nähdäkseni erilaisia ratkaisuja on olemassa ja olen valmis vuoropuheluun muiden kanssa. Ympäristölainsäädäntöä pitää ensinnäkin pistää parempiin, paremmin täytäntöön ennaltaehkäisevät toimet ja seuraamukset täytyy ymmärtää tärkeillä sektoreilla toimijoiden kesken. Lisäksi pitäisi olla paljon johdonmukaisempi silloin, kun tehdään ympäristövaikutusarvioita. Samalla täytyy antaa tietoa ja jakaa tietoa ja jakaa parhaita käytänteitä eri, osaval- eri unionin jäsenvaltioiden kesken. Niin ikään meidän täytyy pyrkiä vahvistamaan Euroopan komission ja eurooppalaisten ohjelmien kykyä vaikuttaa tilanteeseen. Tietoa täytyy kerätä ja tiedon täytyy olla saatavilla kaikilta eri tasoilta, tai kaikkien täytyy päästä tähän tietoon käsiksi. Tarvitsemme myöskin pilottihankkeita kenties, ja myöskin paikallisella ja alueellisella tasolla täytyy ryhtyä toimiin oikeudellisen varmuuden parantamiseksi. Katso niin ikään, että komissio ei ole vielä tehnyt tyhjentäviä vaikutusarvioita, täysimittaisia vaikutusarvioita sääntelytoimista. Tarvitsemme vaikutusarvion, joka on kokonaisvaltainen, mutta lisäksi täytyy tarkastella eri välineitä, joilla pyritään vaikuttamaan tilanteeseen ja niiden aiheuttamaa hallinnosta taakkaa. Ympäristönormeja täytyy kunnioittaa samalla siten, että byrokratian taakka kevenee sääntöjä ja määräyksiä täytyy kyllä asettaa, mutta ne eivät saa olla meidän tavoitteidemme vastaisia. Lisäksi täytyy määritellä, mitkä normeita pitäisi katsoa tärkeimmiksi, ja kustannus, kustannuksiakin täytyy tarkastella. Ei tämä tarkoita sitä, etteikö sääntöjä täytyisi kunnioittaa, mutta sääntöjä täytyy kunnioittaa loogisella tavalla ja mahdollisimman yksinkertaisella tavalla. Lisäksi täytyy tarkastella verkkovälitteisiä järjestelmiä ja ratkaisuja, joita riittävästi ei tällä hetkellä käytetä. Yritysten sosiaalinen tai yhteiskuntavastuu täytyy myöskin ottaa tärkeän aseman ympäristökysymyksissä ja kansalaisten mahdollisuus saada ympäristöön liittyvää oikeutta. Tämäkin on tärkeä asia. Tämän otsakkeen alla ehdotan direktiiviä ympäristötoimien osalta, jotka mahdollistavat vireillepano oikeuden ympäristöasioissa. Ympäristöoikeutta täytyy pistää täytäntöön. Tämä edellyttää yhteistyötä eri jäsenvaltioiden oikeus- ja laitosten kesken. Kiistoja täytyy ratkaista eikä pelkästään ryhtyä rankaisutoimiin. Ihmiset täytyy pikemminkin saada vakuuttuneeksi siitä, että ympäristönormien kunnioittaminen on kaikkien etujen mukaista, eikö se pelkästään taakasta, vaan pikemminkin kaikkien kannalta edullisesta asiasta. Näin täytyy pohtia sitä, miten ympäristönormit eivät ole este investoinneille tietyillä sektoreilla. Pikemminkin niiden pitäisi olla kannustimia. Yritysten täytyy jäädä Eurooppaan sen sijaan, että sulkisivat ovensa ja siirtäisivät tuotannon jonnekin muualle ympäristönormien vuoksi. On vaarana, että muissa maissa yritykset saastuttavat paljon, paljon enemmän kuin ne saastuttaisivat Euroopassa. Kaikki näitä asioita täytyy arvioida vakavasti otettavalla tavalla. Ja kaikkien toimien vaikutusta täytyy arvioida myöskin kilpailukyvyn kannalta. En puhu nyt enempää, koska muutoin toistan samoja asioita, jotka ovat tulleet mainituksi aiemminkin. Ne ovat kaikkein tärkeimpiä seikkoja, jotka täytyisi saattaa kuntoon. Ensinnäkin tarvitaan vuoropuhelua kaikkien tasojen kesken, valikuntamme ja komissionkin välille tarvitaan vuoropuhelua. Tämä pätee myöskin kaikkiin muihin osapuoliin. Toisaalta meidän täytyy varmistaa, että ympäristöinvestoinnit ovat hyödyllisiä investointeja, eikä niitä tehdä pelkästään siksi, että niitä on pakko tehdä – tässä täytyy luoda sellainen työmenetelmä, jonka avulla todellakin voidaan parantaa myöskin ihmisten elämänlaatua. Suuret kiitokset sitten varjoesittelijät Karl-Heinz Florenz. Kiitos puheenjohtaja paras eh, esittelijä. Tiedätte esittelijä, että minä olisin valinnut täysin toisenlaisen lähestymistavan kuin te. Lopussa totesitte, että olette kovin huolissanne siitä, että Euroopan teollisuus tässä ihan kaatuu esittelijä, minä pelkään, että kilpailukyky Euroopan unionin sisällä on huomattavasti huolestuttavampi, kun katsotaan minunkin maatani, mitä siellä tapahtuu ja mitä tapahtuu Italiassa, niin siinä on kyllä kokonainen maailma välillä. Kun katsotaan vaikkapa pakkausasetusta tai jäteasetusta, niin Ranskassa, Ukossa ja Italiassa ei ole tapahtunut itse asiassa yhtään mitään. Ja minun maani muun muassa suorastaan liiottelee myönnän, mutta se on sitten meidän ongelmamme. Valittelin kovasti, että pääjohtaja ei enää ole paikalla valittanut sitä todella kovasti, mutta kun katson komissiota ja kysytään komission jäseneltä tästä, niin hän toteaa, että pääongelma on puuttuva kansallinen täytäntöönpano. Joissain maissa se on 100 prosenttia ja toisissa 20 prosenttia. Eikä tässä nyt tarvitse mennä Bulgariaan ja Romaniaan asti, vaan ihan tässä minun maani ympärilläkin on maita, jotka eivät ole asioihin ryhtyneet. Minä puuttuisin tähän ja sanoisin suoraan, että mitä missäkin on tehty. Olen samaa mieltä kanssanne siitä, että tarvitaan vähemmän sääntöjä. Olen samaa mieltä kanssanne, kun puhutte eh, sähköisten apuvälineiden käyttöönotosta. Mutta aloitetaan nyt näistä yksinkertaisimmista asioista. Komissiolla ei ole edessä oikeutta Strasburgin lähimaastossa eh, Keelissä ottaa Reinijoista eh, vesinäytettä eh, nähdäkseen, onko ranskalainen tehdas käyttänyt väärää liimaa, joka on sitten joutunut vesistöön ja sitä saastuttanut. Edes tällaisen ei kyetä mutta kyllä meidän säännöistämme nyt täytyisi saada vertailu kelpoisia Euroopan unionin sisällä, ja niin kauan kuin tähän ei pystytä, niin metsään mennään. Ja kun katsotaan minun maatani ja omaa kristillisdemokraattista ministeriäni, niin, niin kylläpä siinäkin vielä tehtävää on. Minä olen tässä nyt yrittänyt osoittaa hiukan siviilirohkeutta vuotta ehkä ja yritän ehkä parantaa tätä teidän ehdotustanne muiden suurten poliittisten ryhmien tuella. Ja kiittäisin puheenjohtajaa jo ennalta, jos saisimme vähän pidemmän määräajan tarkistusten jättämiselle. Kiitokset. Seuraavaksi jo Lainen. Kiitos puheenjohtaja. Kyllä, lainsäädännön täytäntöön toimeenpano näyttää olevan entisen valiokuntamme puheenjohtajan sydäntä lähellä ja ihan ymmärrettävää, kun on lakeja kirjoittanut, niin eihän voi olla tyytyväinen, jos niitä ei täytäntöön panna tai jos täytäntöön pannaankin niin puutteellisesti. Kiitän kollega Rossia tästä esittelystä ja tästä mietintöluonnoksesta, mutta mielestäni tässä voi kyllä sanoa, että hän hiukan ampuu nyt itse aiheen ohi, koska komissionhan otsikko oli EUn ympäristötoimien edut, mutta tässä ehkä Rossi pohtii lähinnä EUn ympäristöpolitiikan haittoja. Joten tämä mietintö on ehkä eh, hiukan hassusti paketoitu. Kyllä Rossi nostaa aivan oikeita asioita esiin, mutta hänen lähestymistapansa on kielteinen ja itse asiassa tämä koko mietintö tulisi kääntää päälaelleen niin, että se politiikka, jota me ympäristövaliokunnassa seuraamme, eh, he löytyisi komission eh, ja myöskin eh, siitä, mitä me sanomme komissiolle ja suurelle yleisölle. Niin, no, etuja eikä vain haittoja. Minä uskon, että ympäristöpolitiikka on tehnyt valtavasti eh, innovatiivisuuden ja modernisoinnin puolesta. Ei täytäntöönpano yksinomaan kustannuksia synnytä. Se voisi synnyttää 400 000 uutta työpaikkaakin ja investointeja aina 50 miljoonaa euroon saakka jopa. Eli tällaisista summista ja luvuista puhutaan. Kollega Rossi on eh, tässä puuttunut kovasti subsidiariteettiin, läheisyysperiaatteeseen, mutta kun se ei liity mitenkään täytäntöönpanoon, subsidiariteettihän ei toimi silloin, kun meillä on yhteisesti sovittuja lakeja, me olemme oikeudellinen yhteisö ja kaikki lait tulisi täytäntöönpanna aivan yhtä lailla kaikissa 27 jäsenvaltiossa. Kyllä, paikallinen ja alueellinen taso ovat hyvin tärkeitä, koska siellähän niitä lakeja sitten käytännössä toteutetaan. Mm-hmm. Me olemme löytäneet monia puutteita eh, hallintojen eh, kapasiteetin puutteen suhteen. Niillä on jopa ihan tietotaidon puutetta siitä, miten EU-lainsäädäntöä täytäntöön pannaan ja sovelletaan käytännössä. On koko joukko hyvin erilaisia käytänteitä. Jotkut osaavat nämä asiat oikein hyvin. On pieniä jäsenvaltioita, joiden täytäntöönpano on aivan erinomaista. Ja sitten on taas äh, muita maita, äh, jotka eivät ole ollenkaan tiedä, miten tällaisia lakeja pitäisi ylipäätään käsitellä ja täytäntöönpanna sitten siellä paikan päällä. Seitsemännessä ympäristön äh, toimintaohjelmassa, joka komissiolta tulee huomenna, se julkaistaan huomenna, niin meidän kaikkein tärkein painopistealueemme tulevalle kuudelle vuodelle on täytäntöönpano, täytäntöönpano ja täytäntöönpano. Kaikki ne niiden välineineen, mitä tässä sitten on ja mitä tarvitaan. Myös täytäntöönpano kumppanuudet. Tässä ollaan nyt jo niin pitkällä, että komissio Euroopan tasolla tekee yhteistyötä paikallisen tason kanssa. Tarkoitus on solmia tällaisia kumppanuuksia, jotta nämä alemmat tasot saisivat tukea niin, että EU säännöstö saataisiin aivan yhdenmukaisesti täytäntöönpantua kaikkialla. Muuten olen kyllä kollega Florentsin kanssa samaa mieltä. Tämä mietintö täytyisi kirjoittaa uusiksi. Ja saa nähdä, miten saamme tämän asian hoidettua tarkistustemme kautta. Eli kyllä tässä hyvääkin on, mutta aika paljon parantamisen varaa. Kiitos. Kiitokset jo Lainen. Tässä nyt on kuultu aiempia puheenjohtajia. Ja seuraavana on sitten Teodoros Skylakakis. Like to start by saying... Näin alkuun haluaisin todeta, että esittelijä Päätelmät aiheuttavat meille ongelmia, joten esitämme vaihtoehtoisia ratkaisuja. Ympäristöpolitiikassamme yksi asia on varmaa. Emme ole täytäntöönpanneet sitä kunnolla, eikä meillä ole vakavasti otettavia täytäntöönpanomekanismeja täytäntöönpanon valvomiseksi. Se on todellisuutta. Minusta meillä pitäisi olla paljon vahvempi keskitetympi tapa valvoa, joiden avulla voidaan saada aikaiseksi politiikan täytäntöpanon valvontaa. Komission pitäisi olla paljon vahvempi ja olen Florencin kanssa samaa mieltä tästä asiasta. Haluan myös huomauttaa, että tarvitsemme enemmän kansalaisia mukaan. Vastuullisella tavalla kuitenkin. Sillä on ollut nähtävissä ilmiö, jossa kansalaiset ovat mukana. Eivät ympäristösyistä, vaan muista syistä. Ja joissakin maissa tätä lainsäädäntöä on käytetty investointien pysäyttämiseen ilman, että siihen juridisesti on ollut mitään perusteita. Siitä syystä tulisi varmistautua siitä, että jos ollaan oikeassa, niin voidaan pysäyttää kehitys. Jos ollaan väärässä, niin sitä ei voida käyttää tapana kiristää muuta yhteiskuntaa sillä me todella tarvitsemme ympäristöystävällisiä investointeja. Ihmiset käyttävät meidän lainsäädäntöämme. Lopuksi aiemmin on tapahtunut se, että ympäristölainsäädäntöä käytetään teollisuuspolitiikkana, eli rahasampona niille teollisuuden aloille, joilla on kilpailuetu. Näin ei pitäisi tapahtua tulevaisuudessa. koska myös se vesittää tätä yhteistä toimintapohjaa, joka meillä kaikilla pitää olla. Kiitos. Kiitoksia sitten Krista Klaas. Ups, vielen dank. Kiitos. Anteeksi. Täytyy tukea kyllä Karl-Heinz Florencia, joka toteaa, että jäsenvaltioiden yhtäläinen täytäntöönpanohan on tässä äärimmäisen tärkeä asia ja samoin sitten, että meillä olisi sama mittatikku ja sama valvonta kaikkialla ja tätä vartenhan meidän ympäristöpolitiikkaa ylipäätään äh, ajamme ja teemme sitä yhteiskuntakelpoista kotipuolessa, onpa kyse sitten torjunta-aineasetuksesta vai mistä hyvänsä, niin toteamme, että meillä on Euroopan laajuisesti sitten samat standardit käytössä ja samat määräykset käytössä ja Eurooppa huolehtii tietenkin myös sitten siitä, mitä tulee ulkopuolelta, eli me pyrimme huolehtimaan asioista myös maailmanlaajuisesti. Mutta joskus kompastumme kyllä omiin jalkoihimme, kun tässä ohitellaan vasemmalta oikealta ja keskeltä. Meillä on lainsäädäntöä, joka joskus etenee nopeammin kuin mitä voidaan sisäistää ja minkä ihmiset voivat ymmärtää. Ja tässä meillä on kyllä oma vastuumme. Vetoisin komission vastuuseen myös johdonmukaisuuden suhteen eri asetusten ja direktiivien välillä. Tätäkin tulisi tarkastella, ettei käy niin, että asiat ovat päällekkäisiä ja niin edelleen. Et tietenkin tältä osin komissio voitaisiin kyllä vedota. Ja hyvät kollegat, jotkut asiat, joita me täällä käynnistelemme, ovat kyllä erittäin, erittäin teoreettisia, matemaattisiakin. Ja mm, näin voi olla aika vaikeaa saada ymmärrystä kotopuolessa, koska Ihmiset katsovat omaa lainsäädäntöään ja toteavat, että me haluamme säilyttää tämän tähän asti sen tasomme, eivätkä he sitten oikein näe näitä yhteisiä tärkeitä menestystarinoita ja sitä yhteistä pyrkimystä, johon voimme päästä. Todella myös työpaikat. Hmm. Nämä työpaikat on kuitenkin jonkin rahoitettava, kun halutaan luoda uusia työpaikkoja joukkoja. Sekin maksaa ja nämä rahat on otettava verorahoista. Eli kyllä tämä ympäristöpolitiikka kaiken kaikkiaan on valtava haaste myös sen kustannukset. Ja meidän täytyy kysyä komissiolta ja itseltämme, miten ihmiset, koko yhteiskunnat saadaan tähän työhön mukaan, koska vain silloin tämä voi onnistua. Ja vasta siinä vaiheessa, kun täytäntöönpano kaikissa jäsenvaltioissa on samalla tasolla, niin tilanne on sellainen kuin sen pitää olla. Tämä on meidän haasteemme ja komission. Kiitoksia ja komissio saakin nyt puheenvuoro. Olkaa hyvä. Uh, thank you, Mr. Chairman. Um, the commission is very... Kiitos puheenjohtaja. Komissio on äärimmäisen kiitollinen valiokunnalle siitä, että valiokunta nimitti esittelijän laatimaan tekstin meidän tiedonannostamme. Haluan poimia täältä vain muutaman seikan. Ensinnäkin komission tiedonanto viesteli komissaari Potocnikin tälle asialle antamaa painoarvoa. Mukana muutamia merkittäviä ajatuksia, joilla pyritään parantamaan lainsäädännön täytäntöönpanoa. Olen varma, että kaikki olemme tästä tavoitteesta samaa mieltä. Mitä yksityiskohtiin tulee, uskoakseni tiedon anto voitaisiin kiteyttää kuuteen pääasian. Ensimmäinen niistä liittyy tietoon. Tämä on tullut esiin myöskin tämän aamun keskustelussa, kuinka tärkeää on saada tietoa. Varsinkin niiden, jotka toimivat täytäntöönpanon toteuttajina. Me pyrimme parantamaan tiedon kulkua ja parhaiden käytänteiden vaihtoa. Tämä tarkoittaa sitä, että verkkovälitteistä tietoa on helpommin saatavilla. Tietoa siitä, kuinka täytäntöönpano voidaan toteuttaa ruohonjuuritasolla. Ajatuksena me on myöskin verkottaa asiantuntijat keskenään. Tämä tarkoittaa erityyppisiä verkostoja – Meillä on esimerkiksi tuomareiden verkosto jo olemassa. Tämä mahdollistaa sen, että koko EUn alueella oikeuslaitoksen piirissä toimivat voivat vaihtaa kokemuksiaan tapauksista, jotka tulevat tuomioistuinten käsiteltäviksi. Tämä on yksi helppo tapa parantaa yhteistyötä tuomareiden kesken eri jäsenvaltioissa ja myöskin tietoa. Meillä on myöskin tarkastajien, erityyppisen tarkastajien verkosto. Senkin kautta voidaan tietoa vaihtaa alueiden komitean puolella on haluttu kiinnittää huomiota alue- ja paikallisviranomaisten esittämiin huolenaiheisiin. Tämäkin yhteistyö vastaa pitkälti herran Rossin peräänkuuluttamiin vaatimuksiin. Ympäristöön liittyvän oikeuden piiriin pääsy, se miten kansalaiset saavat helpommin ympäristöön liittyvää oikeutta, Herra Rossi mainitsi tämän. Tätä asiaa työstetään hyvinkin ponnekkaasti tällä hetkellä. Olemme suorittaneet erinäisiä tutkimuksia ja tuomioistuinkin on antanut merkittäviä päätöksiä tässä suhteessa. Vaikkakin vuoden 2003 komission ehdotus ei ole millään tavalla edennyt, tuomioistuin siitä huolimatta on antanut päätöksiä, jotka käytännössä edellyttävät mahdollisuutta, kansallista mahdollisuutta viedä merkittäviä ympäristörikoksia tuomioistuinten eteen. Tämä on asia, jota täytyy työstää edelleen. Sitten kuinka valituksia käsitellään. Nähdäkseni tämä liittyy myöskin herra Rossin esittämään kysymykseen, kuinka voimme varmistaa sen, että kansalaiset voivat käydä rakentavaa vuoropuhelua ja ilmaista huolensa, joita heillä on ympäristön osalta kansallisille viranomaisille. Ja lopuksi vielä olemme pitkälti keskittyneet tarkastuksiin. Monet havaitsemistamme ongelmista liittyvät puutteelliseen valvontaan käytännön tasolla. Jäsenvaltioissa on kehitetty hyvinkin hienostuneita järjestelmiä, joista tulee mahdollisimman vähän hallinnosta taakkaa, mutta jotka mahdollistavat sen, että pystytään tehokkaasti puuttumaan ympäristöongelmiin. Haluaisimme saada aikaan edistystä parhaiden käytänteiden vaihtamisesta ja näiden tekemisestä normiksi Euroopan unionin tasolla. Nyt on esitetty lukuisia ajatuksia ja ehdotuksia. Nämä liittyvät myöskin seitsemänteen ympäristöalan toimintaohjelmaan. Monet teidän ehdotuksistanne tulevat mukaan tuohon seitsemänteen ympäristöalan toimintaohjelmaan, joka pikapuolen julkaistaan. Kiitos oikein paljon. Haluaako esittelijä vielä käyttää loppupuheenvuoro? Olkaa hyvä. Kiitoksia puheenjohtaja. Niin haluan ehdottomasti kiittää kollegoita ja komissiota asian syvällisestä käsittelystä. Olen ehdottomasti samaa mieltä komission kanssa kaikessa siitä, mitä se otti esille, kun puhuttiin parhaista käytännöistä, tietojenvaihdosta, riittävästä valvonnasta, se, että kansalaisella on pääsy oikeuteen, ja tiedonvälitys ja niin edelleen. Olen aivan samaa mieltä. Se, mitä kollegat totesivat, Mielestäni suurin osa tehdyistä ehdotuksista ovat sellaisia, että omat ehdotukseni muistuttavat pitkälti sitä, mitä edustaja Florence totesi. Tarvitsemme yksinkertaisia sääntöjä, joita täytäntöön pannaan oikealla tavalla. Edustaja Klaaskin totesi tätä säännöistä. Olen aivan samaa mieltä hänen kanssaan. Ne täytyy ottaa hyvin vastaan kaikissa jäsenvaltioissa ja sitten tietysti meillä on jonkun verran liikkumavaraa. Jos kuitenkin halutaan hyvin toimiva Euroopan unioni, niin säännösten täytyy olla voimassa kaikille. Theodoros esitti vaihtoehtoisen ratkaisun. Hän puhui siitä, millä tavalla voitaisiin vahvistaa komissiota ja minun mielestäni komissio oli niillä linjoilla, mitä odotimme. Saimme hyvän vastauksen Kansalaiset ovat yhä huolestuneempia ja mielestäni tämä on tärkeää. Ja toivottavasti voimme saada ehdotuksia tämän suuntaisesti. Jollainen sitten, kollegathan tietävät, että Lainen ja minä olemme kiistelleet paljon näistä ympäristökysymyksistä, mutta haluan myös kiittää häntä, koska hän nyt näytti arvostavan tätä muotoilua. Hän otti sille nimenomaan sen, että puhuin näistä kielteisistä asioista, enkä myönteistä riittävästi. On totta, että myönteisiäkin näkökohtia on. Ja tietysti niitä täytyy painottaa, mutta jos haluamme olla vähän rohkeampia, niin silloin täytyy kyllä myös kohdistaa toiminta näiden kielteisten näkökohtien poistamiseen, pyrkiä ratkaisemaan niitä ongelmia. Olen samaa mieltä hänen kanssaan hyvin pitkälti siinä, että meidän tulee soveltaa niitä sääntöjä, joita vaaditaan. toissijaisuusperiaatteesta sitten niin paljon, että jäsenvaltiot eivät mielellä ota vastaan näitä toimenpiteitä. Olen samaa mieltä siinä. Kiitos herra Rossi. Ainahan on hyvä suhtautua elämään myönteisesti ja ajatella positiivisesti. 13. joulukuuta voisi nyt sitten olla määräaika tarkistusten jättämiselle. Envi 22.–23. tammikuuta äänestää ja helmi maaliskuussa sitten täysistuntokäsittely. Kiitos. Näin tämä esityslistan kohta on käsitelty ja me siirrymme seuraavaan esityslistan kohtaan viimeiseen sellaiseen tältä aamupäivältä, nimittäin esityslistan kohta kahdeksan, työjärjestyksen 88 artiklan toisen kohdan mukainen vastustaminen, maitohapun käyttö naudanruhojen mikrobiologisen pintakontaminaation vähentämiseen. Ei kuulosta ehkä jännittävältä, mutta kohta tästä jännittävää tulee nimittäin. Kyllä tässäkin esitysistan kohdassa on hiukan jännitystä. Ja aivan ensiksi annankin nyt puheenvuoron tämän ehdotuksen allekirjoittajille. Ensimmäisenä Linda McAvan. Um, thank you, Chair. Kiitos puheenjohtaja. Minä toin tämän ongelman tämän valiokunnan tietoisuuteen sen jälkeen, kun kuluttajajärjestöt, eläinlääkärit, jotka toimivat teurastamoissa ja lihan tarkastajat olivat esittäneet huolensa tämän menettelyn osalta. Tämä on esitetty asiana, joka ikään kuin liittyisi elintarvikehygienian, mutta syynä tämän takana ei ole niinkään se, että EUn lihahygienia koskevia lainsäädäntöä pitäisi muuttaa, vaan pikemminkin on kauppakiistasta kyse Yhdysvaltain kanssa. Silloin kun on kyse lihantuonnista Euroopan unionin, tämä liittyy tapaukseen, jonka kollegat varmaan tuntevat vuosien takaa, jolloin EU kielsi keinotekoisten hormonien käyttöön naudanlihan tuotannossa. EU hävisi jutun VTOssa ja osana sopua oli se, oli se, että EU piti mahdollistaa tuhansien tonnien tuonti Euroopan unioniin lihan, jota ei ollut käsitelty kentokoisilla hormonilla. Kyse on maitohapon käytöstä naudanlihan käsittelyssä. Maitohaposta totesin, että EFSA mukaan se on turvallinen aine. Ja tämä pitää paikkansakin. Mutta ongelma johon hygienialalle toimijat ovat viitanneet, on se, että mikäli käyttää maitohappoa prosessin yhteydessä silloin, kun liha on vielä tuotantolinjalla, tämä auttaa piilottamaan ongelmia, jotka liittyvät lihahygieniaan. Mikäli maitohappoa käytettäisiin vasta prosessin loppuvaiheessa, No, no kun eläin on teurastettu, se menee tänne tuotantolinjalle, eläinlääkärit tarkastavat lihan ja tuotantolinjalta täytyy poistaa pilantunut liha. EU-lain mukaan tuotantolinjan lopussa ruho voidaan pestä pelkästään puhtaalla vedellä. Tämä on eu lain mukainen sääntö. Pelkästään puhdasta vettä saa käyttää. Yhdysvalloissa käytetään maitohappoa pitkin tuotantolinjaa. Pelkona on se, että tätä käytetään saastumisen salamiseksi, siksi kunnes päästään tuotantolinjan loppuun saakka. Komissio on tehnyt lukuisia ehdotuksia tässä suhteessa maitoapun käytöstä. Ja alkuperäiset ehdotukset totesivat, että komissio ei halunnut, että pitkin tuotantolinjan eri osia voidaan käyttää maitohappoa, vaan pelkästään tuotantolinjan lopussa sai käyttää maitohappoa. Näin minä käsitin tämän komission ehdotuksen. Yhdysvalloista käytetään pitkin tätä tuotantoketjua. Ja komissio on tekenyt ehdotuksensa vastaakseen Yhdysvaltain vaatimukseen. Yhdysvalta haluaa luvan käyttää tätä pitkin tuotantolinjaa. Minä olisin tästä yleistä keskustelua täällä tänään neuvoston puolella. Ei ole minkäänlaista enemmistöä, joka tukisi komission ehdotusta. Osa jäsenvaltioista äänestivät komission ehdotusta vastaan edellisessä neuvoston kokouksessa. Minun on luettelo jäsenvaltioista, jotka vastustivat. Nykyinen tilanne on sellainen, että että seuraavat hallitukset vastustavat Ranska, Itävalta, Kreikka, Latvia ja Puola vastustivat komission ehdotusta työryhmässä. Unkari, Belgia, Luxemburg ja Suomi äänestävät tyhjää eikä mitään enemmistö ei ole. Ministeriön määrä äänestää seuraavien päivien aikana käsittääkseni ja ovat edelleenkin tilanteessa, jossa neuvostossa ei synny enemmistöehdotuksen tueksi. Mikäli neuvostossa ei enemmistö, tämä sitten komissiolle takaisin komissio tekee päätöksen. Tämä tarkoittaa sitä, että ministeriöt eivät äänestä, eivätkä tee päätöstä. Ja minun nähdäkseni tämä on erittäin, onko tämä sitten väesön demokratian kannalta? Meidän pitäisi käydä julkista keskustelua tästä suuren yleisönkin kanssa. Toinen seikka, jota haluaisin hieman kysyä komissiolta, mikä tämä oli hyvä asia liha, hygienian kannalta, niin miksi komissio ei koskaan, tai mikäli tämmöisiä hyvä asia, niin miksi ei komissio aikaisemmin sanonut, miksi ei komissio sanoi, että Euroopan unionin sisällä pitää tehdä näin? Mitä hyötyä euron kuluttajalle on maitohapon käytöstä? Te ei tehdota, että maitohapolla käsitelty liha pitäisi merkitä edes. Kuitenkin ymmärsin, että yritykset, jotka käyttävät maitohappoa, joutuvat ilmoittamaan maitohapon käytöstä, mutta kuluttajilta kuitenkaan tiedä, koska lihassa ei ole mitään merkintää. Miksi ei mitään merkintävaatimusta ole, mikäli käytetään erilaista tuotantomenetelmää tai tällaista tuotantomenetelmää? Tiedetään, tämä on kaupallinen kysymys. Ymmärrän, että Yhdysvallat ei edelleenkään salli EU-naudanlihan tuontia Yhdysvaltoihin. Pitääkö tämä paikkaansa? Onko EU-liha vieläkin kielletty BSE-kriisin vuoksi? Huolimatta siitä tosiasiasta, että kaikki terveysongelmat nyt on ratkaistu ja mitään tieteellistä näyttöä ei ole Yhdysvaltain asettamalle EU-lihan tuontikielolle, naudanlihan tuontikielolle. Käsittääkseni kongressi sanoi, että no saattaa olla, että kielto voidaan poistaa, mutta tuo lakiehdotus ei ole vielä tulossa käsittelyyn. Me nyt esitetään sellaista toimenpidettä, josta ei ole hyötyä EU-kuluttajille, jonka suhteen on epäilyksiä. Eläinlääkärit ja muuto lihahygienen asiantuntijat ovat epäileväisiä ehdotuksen suhteen, ja liha ei edes merkitä sellaiseksi, että on käsitelty maitohepolla, ja sitten kuitenkin meidän esitellään tämä hyväksyä. Toivon, kollegat pohtivat tarkalleen, mitä he tekevät, ja komission täytyy uudelleen katsoa ehdotustaan. Ehkä pitäisi pohtia pitäisikö maitohappoa käyttää vai pitäisikö sitä käyttää pelkästään prosessin loppuvaiheessa vai eikö sitä pitäisi käyttää ollenkaan. Minun vaistoni sanoa, että mikäli jokin ei ole rikki, ei sitä kannata ryhtyä rukkaamaan. Miksi pitäisi muuttaa asiaa, jolla ei ole mitään, jossa ei ole mitään ongelmaa Euroopan kuluttajan kannalta, eikä ole mitään syytä sitä muuttaa? Miksi sitten muutetaan? Kiitos, Linda Mäkävän. Nyt puheenvuoron saa kollega Rotbeant. Just to add what, uh, what Linda McEwen... Kiitoksia. Haluan vain lisätä siihen, mitä Linda McEwen totesi. Ja mehän me itse asiassa keskustellut täällä elintarvikehygienistä, vaan vain kaupasta. Ja jos katsomme ympärillemme, että ketään nyt on tässä kenen toimesta yritetty vakuuttaa. Ja kun katson täällä ympärille, niin, niin heti kykenisin kyllä sanomaan, että ketkä ne ovat olleet aloittain korkeimmista hierarkioista kaikkialla. Meidän täytyy vain yksinkertaisesti päättää, mitä me haluamme. Uskommeko, että uusi kauppasopimus Yhdysvaltojen kanssa on tärkeämpi osa ja siitä syystä uhraamme sen osan tässä. Olin ihan yllättynyt nähdessäni, että komitologia komiteassa pohdittiin sitä, että maitohapotteisen käytön vasta postmortumiin tarkistuksen jälkeen. Eli vielä aiemmin kuin mitä Lendemä kevään tuossa ehdotti koko prosessin lopuksi. Sehän meillä tässä kuitenkaan ei ole kyseessä. Ja uskoakseni komissio kykenee kertomaan meille, miksi tätä on muutettu. Vastaus siihen on, että jos se tehdään postmortemin jälkeen, niin se ei kiinnosta Kanadaa, Yhdysvaltoja tai muita. Ne, jotka ovat sitä mieltä, että kyseessä on vähäpätöinen aihe, ja että EFSA on esittänyt asiasta tieteellisen näkemyksensä, EFSAn tieteellinen näkemys tässä tapauksessa – on se, jota pitäisi käyttää, jos halutaan kertoa EFSAlle, missä sen epäonnistumiset ovat. Kysymyksiä esitys neljä kahteen on vastattu EFSAn puolesta. Muiden kohdalla sanotte, että tietoja ei ole, mutta olemme ehkä tätä mieltä. Ainoa mihin se viittasi oli turvallisuus, mutta kukaan ei ole sanonut, että maitohappo sinänsä olisi ihmisille vaarallista. Emme me sitä ole sanoneet. Emmekä ole sanoneet, että se olisi myrkyllistä. Sanomme ainoastaan, että se peittää alleen näitä hygieniaongelmia. Prosessissa on useita ongelmia. Ongelmana on se, että tässä vaarannetaan elintarvikehygieniset käytännöt teurastamoissa. Vaarana on se, että se tappaa kaikki bakteerit silloin, kun sitä käytetään, eli tappaa myös ne hyvät bakteerit, jotka muuten sitten toimisivat huoneen vastaan kuljetuksen aikana. Ongelma on myös siinä, että prosessin jälkivaiheessa ei enää kykene ottamaan mitään näytteitä sattumanvaraisesti. Ja kaikessa tässä selkeä vastaus olisi se, että jos maitohappoa todella haluttaisiin Euroopan unionissa, niin meillä olisi maitohappolainsäädäntöä. Varmaankin tuolla Sanko pääosaston edustajat kaikessa viisaudessaan täällä istuvat. Van Dijk ja muut olisivat varmaankin aiemmin kertoneet meille, että tässä on kyseessä kuluttajan suojan ja kansanterveyteen liittyvä parannus. Mutta se, mitä kaikki ajattelette, on, että tässä tämä voidaan uhrata Yhdysvaltain kanssa tehtävän kauppasopimuksen alttarilla. Se on ainoa asia, josta täällä päätämme emme kansanterveydestä. Emmekä päätä myöskään kuluttajan suojasta. Demartiikin on täällä paikalla. Varmaankin hän kykenee helpommin selvittämään meille niitä ongelmia, joita meillä tässä on. Minä olen ollut niiden joukossa, jotka aikanaan taistelimme näitä hormoneita vastaan ja hävisimme. Se oli todella paha. Eli estimme käsitellyn lihan maahantulon, mutta eh, sitten meillä oli käytössä nämä voimakkaat sanktiot aiemmin ja joudun toteamaan kuluttajan näkökulmasta katsoen, että tätä ei voida perustella. Jos se on perusteltavissa kauppojen näkökulmasta katsoa, niin sitä en kyllä osaa sanoa, mutta haluaisin, että asioita nimitettäisiin niiden oikeilla nimillä. Jos me teemme jotain sellaista, että me haluamme Euroopan unionissa, mutta uuramme tämän, nyt annamme sen ikään kuin lahjana toivoaksemme samalla, että saamme paljon tällaisia lahjoja takaisin. Kiitoksia ja seuraavaksi Karl Schlüter. No, no, ei minulla tähän juurikaan ole lisättävää. Tässä selitettiin meidän tavoitteemme tai vastalauseemme ja tavoitteemme. Ja niin kuin Dagmar sanoi, eivät he ota kaikkia tekijöitä huomioon. En tiedä, miten se, että on tavallista mikrobiologista kasvustoa, että se sitten jotenkin on analysoitu ei sitä ole analysoitu. Emme me pelkää maitohappoja. Me pelkäämme sitä, että hygieniastandardeja heikennetään. Ja että tämä vaikuttaa lihan laatuun sitten siinä vaiheessa, kun se lautaselle saadaan. Ei oikeastaan muuta lisättävää minulla kuin se, että aina kun olemme Yhdysvaltain kanssa eri mieltä – niin emme me voi ajatella asioita vain siltä kannalta, että oi oi, tämä on kauppakonflikti, taipukaamme jälleen. Ei, vaan meidän täytyy käydä taistelumme ja kunnioittaa ja puolustaa omia standardejamme. Joskus joudumme heidän kanssaan kiistaan, eivät kehe voi minua pelotella – me kutsumme heitä aina ystäviksemme ja tietenkin meillä voi olla joskus erimielisyyksiä ja nostakaamme ne sitten esiin. En minä pelkää, että tämä nyt mitenkään vahingoittaa meidän kauppasuhteitamme tavalla, jonka, joka johtaisi siihen, että meidän on luovuttava järjenkäytöstä. Eli minun mielestäni tässä on ihan selkeä valinta. Kiitos. Kiitos. Karl Slyter, nyt täällä on joku kollegoita puhujalistalla. Luenpa nämä nimet. Ja sitten suljen. Sama, Corinne Lepage, Peter Liese, Mayat McGuinness und Chris Davis und Sophie Okoni. Habe ich jemanden... En kai unohtanut ketään tästä puhujalistalta. Herra Banki myös. Näin suljen puhujalistan. Pyytäisin kaikkia kollegoita puhukaa mahdollisimman lyhyesti niin, että meillä on tilaisuus vielä kuulla lopuksi komission vastauskin. Täällä on äh, kansanterveyspääosasto ja yllättävää kyllä myös äh, kauppapääosasto paikalla. Äh, no niin, ensimmäisenä Rova Somer. Ja, wir haben, äh... Kiitos puheenjohtaja. Meillä on erinomaiset hygieniasäännöt, jotka ovat erittäin tiukkoja Euroopan unionissa. Siitä huolimatta joka vuosi meillä on 320 000 tapausta, jotka ovat elintärkeän aiheuttamia tulehduksia. Tarvitaanko tässä sitten lisätoimia? Olen samaa mitä Ruot Perinen kanssa siitä, että meidän ei pitää, meidän pitää ehkä kenties uudelleen neuvotella mutta kyse ei pelkästään kaupallisista kysymyksistä ja kaupallisista neuvotteluista. Miksi ei pitäisi sallia tällaista luonnonmukaista happoa, jota meillä on lihaksissammekin? Joskus tulee maitohappo, hyökkäys lihaksissa, ja niin tämä on tuttu asia, mutta meidän täytyy varmistaa, että liha, joka on erittäin helposti pilaantuvaa, varsinkin jos on kyse jauhelihasta, ettei se, siihen tarttu salmonella, kampylobakteeria tai jotain muuta taudin aiheuttajaa. Siksi tänään käsittely on joskus tarpeen. Neuvoston äänestyksestä me täytyy sanoa, että mitään yksimielistä neuvostossa ei valinnut, mutta siitä huolimatta merkittävä enemmistö on kuitenkin tämän etuksen puolesta, 14 jäsenvaltiota puolesta. Neljä tyhjää ääntä lisäksi. Niin, nämä maat eivät ole täysin vastaan, joten näitä saattaa olla 18 periaatteessa. Siksi en sanoisi, että neuvosto on kategorisesti kieltäytynyt hyväksymästä ehdotusta. Neuvosto kenties odottelee vielä sitä, mitä parlamentti asiaan sanoo. Ja minun mielestäni tämä on oikeastaan aika hyvä kehityskulku. Haluaisin painottaa sitä, että yksi komission ehdotuksen ehdoista on se, että täytyy ottaa näytteitä näistä teostetuista ruhoista ja todistaa että hygieniasäännöistä on pidetty kiinni ja niitä kunnioitetaan teollisuusprosessin aikana. Ja nämä näytet otetaan ennen tätä maitohappokäsittelyä, joten ei ole edes mahdollista, että maitohappoa käytettäisiin huonoin hygienian salamiseksi. Minun mielestäni tällä tavalla on varmistettu se, että tämä on tällainen lisätoimi, eikä kyse ole siitä, että haluttaisiin salata jotakin tai piilottaa ongelmia. Haluaisin painottaa niin ikään sitä, että nyt tarvitaan myöskin näyttöä tai asian, asiakirjoja, jotka liittyvät maitohoppon käyttöön. Elintarvikkeiden tuottajat, jotka käyttävät maitohappobakteeria, joutuvat antamaan asiakirjanäyttöä sen käytöstä ja myöskin nämä tiedot täytyy antaa eri teurastuksen tai käsittelyn vaiheista. Mikäli komissio vahvistaa, että tietystikin tämä koskee myöskin tuontilihaa, niin hyvä niin, koska on aivan itsestään selvää, että omat sääntömme täytyy saada pätevän myöskin tuontitavaroihin. En olisi niin huolestunut tästä asiasta, mikäli näin on. Yhdysvallat aina vaatii milloin mitäkin ja erilaisia kauppakiistoja aiemminkin te te muistatte myöskin kloonauskeskustelun ja hormonilihakeskustelun. Siitä on vähän pidempi aika tosin jo tässä tapauksessa. Tällä kertaa katson, että tämä on myöskin meidän omien etuimme mukaista, elintarvikemarkkinoiden mukaista hyväksyä tämä. Minä olen valmis hylkäämään siis tämän päätösaseman näistä syistä. Kiitos sitten Corinne Lepas. Kiitoksia. Niin, minä tuen täysin Dagmarin ja Karlslyterin kantaa. Ensinnäkin minun mielestäni on aivan selvää, että tässä on kyseessä kauppakysymys ja se, että tämä kuuluu kauppapääosastolle, joka haluaa muuttaa nyt yhtä sääntöä, niin tekee sen aivan selväksi. Täällähän muistuttiin myös siitä, että tämän seurauksena nimenomaan nämä asiat ovat selviä. Ainoastaan kannattaa kysyä sitä, että mikä etu tästä koituu eurooppalaiselle kuluttajalle sellaisia on. Tietysti on ihan selvää, että tämä maitoapu on täysin varatonta. Ei kukaan koskaan ole sanonutkaan, että se varallista olisi. Ne mm, tilanteet, joissa sitä käytettäisiin, se, että se tuhoaa kaikki bakteerit – ei mahdollista sitä, että voitaisiin ottaa sitten oikeita kunnollisia näytteitä myöhemmin. Ja tämä avaa tietysti oven muille käytännöille, sillä tämän jälkeen voidaan hyödyntää toisen näköisiä tuotteita, samantyyppisiä, joita Yhdysvaltaiset haluavat ottaa käyttöön. Tämä kyseenalaistaa kaikki ne kymmenen vuotta tehdyt ponnistukset, joiden avulla on pyritty parantamaan hygieniaa teurastamoissa. Lopuksi toteaisin, että talouskysymys on tietysti tärkeä, mutta meidän täytyy katsoa omia tuottajiamme, ja mm, omaa lihateollisuuttamme. Joka kerta kun pyrimme höllentämään näitä vaatimuksia turvallisuuteen ja hygieniaan liittyvän, niin ne merkitsee suuria kustannuksia. Inhimillisesti katsoen, taloudellisesti ja rahoituksesti katsoen, ja niin meidän täytyy ehdottomasti sekin ottaa huomioon. Peter bitte zwei Minuten. Kiitos. Pete se kaksi minuuttia, jos sopii. Kiitos. Puhun englanniksi, kun olen tässä nyt kirjoittanut asioita ylös englanniksi. Tietenkin maitohappo on luonnon aine, luonnollinen aine ja käsittääkseni komission asiakirjoista voidaan todeta, että nämä määrät ovat varsin pieniä, ihan luonnonmukaisia ajatellen eläinten tasoja ihan ylipäätään, mutta on hyvä, että keskustelua käydään ja että kuullaan eri argumentteja. Me EPP-ryhmässä olemme keskustelleet tästä asiasta. Edellinen tai aiempi esittelijämme on kuitenkin nostanut esiin kysymyksiä ja esittänyt ne komissiolle kirjallisesti. Herra Schnellhardt kirjoittaa, jos oikein ymmärrän ehdotuksenne, maitohapon käyttö teurastamoissa on mahdollista vain prosessin päätteeksi, teurastusprosessin päätteeksi sen jälkeen, kun on otettu kaikki testit ja kokeet mikrobiologisten biologisten bakteerien läsnäolon toteamiseksi. Nyt käytän saksan kieltä. Onko tämä oikea tulkinta? Tätä kysyn komissiolta. En nimittäin ole tätä täysin ymmärtänyt. Komission ehdotuksen liitteessä todetaan, että ennen maitohappoliuksen käyttöä teurastamoissa on otettava kokeet, joissa todetaan mikrobiologisten aineiden läsnäolo. Toisaalta kuitenkin toisessa tekstissä, niin kuin puhutaan postmortem tutkimuksesta, niin mikä se on eikö eläin sitten ole kuollut, kun tehdään postmortem-tutkimus? Niin eh, en minä ymmärrä, miten voidaan tehdä postmortem-tutkimus ennen kuin on otettu kokeista neljännes tai puolet. Eh, joten eh, se, mitä komissio nyt on ehdottanut, on hiukan epäselvää. Ja N ja P johdantosan kappaleista haluaisin vielä kuulla lisää. Ja näin ollen kun ajatellaan vaikkapa lihan paistamista, niin sekin voisi sitten olla hygienialle haitallista tämän ehdotuksen mukaan ja että tällainen saastuminen voi sitten jopa lisääntyä. Joten haluaisin kyllä nyt komissiolta näihin e, vastauksen. Kiitoksia ja sitten Merit McInnes. Kiitos puheenjohtaja. Minäkin haluaisin kuulla vastauksia kysymyksiin, jotka Peter esitti komission suuntaan. Muutama lyhyt kommentti. Minä huolestuttaa se, että nyt on sellainen mielikuva, että teollisuus, joka kävi lävitse vaikeita aikoja BSN ja muiden ongelmien vuoksi, on parantanut paljon jäljitettävyyttä juuri parlamentin ja muiden aiheuttaman paineen vuoksi, joutuisi jälleen käyttämään huonoja käytänteitä, mikäli maitohappo otettaisiin käyttöön. Maitohappo on luonnollinen tuote ja 8, 5, 7 asetus vuodelta 2004 tähän pätee. Tämä huoli saattaa olla täysin turhaa. Toinen seikka. Minua kiinnosti kuulla, kuinka ihmiset liikittelevät sillä ajatuksella, että kauppa on tässä niin kuin likainen sana. Ei se ole mikään likainen sana. Yritysten ja kansalaisten ja kaikkien kannalta kauppa on tärkeä. Siksi ei ole haittaa siitä, että keskustelemme kummastakin asiasta, kuluttajansuojasta ja kaupasta samassa yhteydessä. Kumpikin on yhtä tärkeä asia kansalaisten kannalta. Minä katson, että olen tässä samaa mieltä kuin Rova Samars. EFSA on todennut, niin kuin kollegien toteavat, että kyseistä on vain varmistaa, että se käytetään asianmukaisesti. Ja tämä on erittäin tärkeä seikka. Ja hyvä, että kuulemme komission vastauksen tähän kysymykseen. Toistaisin vielä tästä kauppakysymyksestä, että kauppa on kaksisuuntaista, koska tästä on hyötyä Euroopalle. Tämä tarkoittaa sitä, että meidän normejamme tarvi, täytyy millä tavalla laskea tai heikentää, mutta meidän täytyy nähdä asiat laajemmissa yhteydessä. On tärkeää, että näistä asioista puhutaan avoimesti. Tämä on aivan totta. Siksi tämä on tärkeä keskustelu. Maitohapon ke- käytön sääntely sen valossa, mitä EFSA, EFSA on todennut, on asia, joka on tärkeä ja minäkin olin valmis hylkäämään tämän tekstin. Kiitos, Chris Davis. Kiitoksen puheenjohtajana, että on yhteisymmärrys siitä, että maitohappo on ihan luonnollista, täysin terveellistä, mitä ihmisiin tulee. Ja että lihat ruiskutaan maitohapolla. Sitä ei kyetä erottamaan muista lihoista siinä vaiheessa, kun se sitten myydään tiskiltä. EFSA toteaa, että maitohappo on turvallinen ja tehokas tapa kontrolloida vaarallisia bakteereita. Se toteaa myös, että mitään vaaroja maitohapokäynnöstä ei ole kuluttajaterveydelle tai ympäristölle, mutta sen käyttö voi selkeästi vähentää mahdollista mikrobiologista kontaminaatiota. Eli jos olemme huolissamme kuluttajaturvallisuudesta ja hygieniasta, kysymykseni komissiolle on se, että miksi komissio ei esitä lainsäädäntöä, jossa vaaditaan sitä, että maitohappoa käytetään eurooppalaisissa Ähm, teurastamoissa. Merci. Sofi Okoni. Quelle question est posée? Kysymys, joka kannattaa esittää, on se, onko komission tekemä ehdotus sellainen, että se muuttaa perustavalla tavalla perusperiaatteita, jotka liittyvät eläintuotantoon, lihantuotantoon, naudanlihan kohdalla. Nähdäkseni ei, koska maitohappo mahdollistaa sen, että annetaan lisää keino parantaa elintarvikkeen laatua naudanlihan olisi kyseessä. Nyt olemme taloudellisesti vaikeassa tilanteessa. Tämä tarkoittaa sitä, että on mahdollista, että kustannusten, tuotantokustannusten vähentämiseksi saattaa syntyä suuntaus tai houkutus vähemmän ponnistella elintarvikehygienian puolesta, joten maitohappoja käyttää tuotantoprosessin alkuvaiheessa jo. Sen sitten käytetään loppuvaiheessa, tästä tai saa Tämä saattaa peittää jotakin negatiivisia elementtejä tässä lihassa. Tämä täytyy ottaa huomioon tämä puoli asiasta. Se, että talouden tilanne, talouskriisi, jonka kohdassa olemme, saattaa johtaa siihen, että kilpailu tiukkenee ja tämä saattaa sitten johtaa siihen, että perusperiaatteista lipsutaan ja elintarvikehygiene tästä kärsii. Tämä on todellinen kysymys, joka meidän täytyy esittää. Samoin, vaikka tämä ei tietystikään ole tämän tekstin tarkoitusperä, kun Euroopan markkinoille tulee lihaa muualta, se on käsitelty eri tavalla kuin meillä hygienian kannalta katsottuna, ja tämäkin saattaa sitten heikentää hygieniaolosuhteita ja normeja meidän markkinoillamme Euroopassa. Tämäkin on kysymys, joka täytyy esittää. Olen täysin samaa mieltä Rova Somersin kanssa. Katson, että taloudellisesti vaikeassa tilanteessa saattaa olla, että tämä aukaisisi oven riskeille varsinaisen Pandoran lippaan kansallisen kannalta katsottuna. Erik Bank.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 tässä on kysymys, josta vielä ei ole puhuttu. Maitohappobakteerit aiheuttavat prosessin, jonka seurauksena liha voidaan käyttää pidempään. Voidaanko siis puhua tuoreesta lihasta, kun maitohappoa bakteereita on käytetty tuon käyttävyyden lisäämiseksi, riippumatta siitä, miten kauan sitä käytetään. Kollegat puhuvat tästä ja sillä on selkeä vaikutus lihan laatuun. Eli meidän täytyy kiinnittää huomioon siihen, että jos tämä prosessi sallitaan, niin äh, seuraava kysymys pitää ottaa huomioon. Jos teurastamot käyttävät sitä ja mitä infektiota ei ole, silloin käyttämään puhdasta vettä, Nämä teurastamot joutuvat silloin huono kilpailutilanteeseen verrattuna niihin, jotka käyttävät maitohappoja. Esimerkiksi minun maassani se aiheuttaa valtavia ongelmia. Neuvoston kokouksessa Unkari otti tämän kysymyksen esille ja tässä siis syys siihen. Tähän kysymykseen odotamme vastausta komissiolta ja varmaankin seuraavan 20 vuoden aikana Elintarvikehygienia kysymykset varmasti ovat jatkuvasti otsikoissa. Ne ovat erityisen tärkeitä ja Eli on erittäin epätodennäköistä, että tässä nyt ainakaan mentäisiin askelia taaksepäin. Kiitos. Ja nyt antaisin puheenvuoron komissiolle. Ensimmäisenä, saanko pääosasto paikallaan johtaja herra Äh, Van Gotten. Olkaa hyvä. Thank you, Mr. Chairman. Kiitos puheenjohtaja. Aivan ensin haluan vakuuttaa jäsenille, että meidän elintarviketurvallisuutemme on yksi äh, maailman parhaita, ellei paras, emmekä missään nimessä sitä vaaranna. Emme vaaranna kuluttajamme, emme laske tasoja, emme myönnä minkäännäköisiä poikkeuksia, emmekä mitään sellaista hyväksy, joka heikentäisi kuluttajien tilannetta. Me seuraamme tässä tämän maitohappon käytössäkin vain lainsäädäntöä. Meillä on koko joukko hygieniadirektiivejä, jotka hyväksyttiin 2004 Ja luonnollisesti nyt kyse on prosesseista, joita on seurattava sen varmistamiseksi, että tämä aina tilalta lautaselle lähestymistapa on kaiken kaikkiaan sääntöjen mukainen. Tässä voisin nyt joitain periaatteita nostaa esiin, jotka parlamentti ja neuvosto ovat hyväksyneet. Ensinnäkin päävastuu on elintarviketuottajilla ja markkinoille saattajilla. Heidän vastuunsa on huolehtia siitä, että elintarvikkeet ovat turvallisia. Niin kuin totesin, koko elintarvikeketjun aina sieltä tuottajalta kuluttajan lautaselle on oltava turvallinen. Tämä on tämä meidän valvontaketjumme, joka todella pyrkii ottamaan huomioon ja saamaan selville, että mitä kriittisiä mahdollisesti ongelmakohtia tässä ketjussa voi olla. Meillä on vuodelta 2004 selvä oikeusperusta, jota voi toteuttaa näiden ruhojen puhdistamisessa. Komissio on saanut koko joukon pyyntöjä viitisen tähän mennessä. Ja kyse on siis todella nyt maitohapon käytöstä, muista mahdollisuuksista, niin kuin täällä on todettu, EFSA on suhtautunut niihin kielteisesti, niin kuin täällä on todettu usean otteeseen, maitohappon bakteerien käyttäminen, maitohapon käyttö ei eh, mitenkään vaaranna elintarviketurvallisuutta, että se on sinänsä soveltuva ja EFSA tietenkin katsoo, että mikrobiologista ruhojen saastumista tulisi vähentää. Eh, tällä maitohapulla ei myöskään ole mitään vaikutusta ympäristöön, eli kaikki neljä kriteeriämme maitohapon käytössä täytetään muut aineet, joita pyydettiin käytettäväksi, joita joko teollisuus tai hallitukset pyysivät käytettäväksi, niissä oli jotain turvallisuusongelmia ja niiden käyttöä ei tutkittu sen enempää, EFSA pysäytti ne. Maitohappo on, niin kuin täällä on tehty selväksi, luonnon aine. Sitä on kaikkien elimistössä, lihaksistossa, kun liikkuu. Lihaksissa on maitohappoa ja se on näin ollen todella siis luonnollinen aine. EFSA on suositellut sen käyttöä erityistapauksissa ja pitoisuus, lämpötila, kaikki nämä asiat otetaan huomioon. Tämä on turvallisuus tarkastelun lisäksi, jonka EFSA on toteuttanut, olemme myös katsoneet, että tätä maitohappoa voi käyttää vain nautojen koko ruhon kohdalla, eli sitä ei voi siis käyttää ruhon osissa, yksittäisissä ruhon osissa tai lihapaloissa. Niin, täällä on todella nyt keskusteltu tästä maitohapon käytöstä ja me katsomme, että maitohappoa tulisi käyttää siinä tapauksessa, että tämä elintarvikkeen tuotannossa mm, toimivat toimija katsoo sen olevan kaikkein tehokkain tapa toimia. Kaikki eri teurastamot, jotka toimivat EU-luvalla, niillä on oltava tämä äm, valvottu tapa toimia. Tarkastelen koko tätä ketjua todella ja sen vaara, mahdollisia vaaran paikkoja. Ja todella maitohappoa voisi käyttää siinä tapauksessa, että se on tehokkain tapa toimia. Se ei siis korvaa mitään niitä toimia, jotka on toteutettava lihan turvallisuuden valvomiseksi ruhoista otetaan erilleen, edelleen näytteitä, järjestetään antemortem ja postmortem tarkastukset siis ennen teurastusta ja sen jälkeen. Huolehditaan todella siitä, että liha on terveellistä, turvallista jos ähm, ruho, tai ruho on saastunut mikrobiologisesti, te tiedätte, että teurastamot eivät ole mitään täysin sterilejä alueita, niin kuin äh, sairaalan leikkaussali on siinä tapauksessa, että jonkinnäköinen saastuminen on tapahtunut, siis pintasaastuminen, bakteerien, äh, bakteerien pintasaastuminen on tapahtunut, maitohappoa ei saa käyttää. Muistuttaisin hyvin arvoisia jäseniä siitä, että Euroopan unionissa meillä on nelisen tuhatta e tapausta vuosittain. Ja kaikki tiedämme, että e-koli voi olla hyvin vahingollinen ja muistamme kaikki tämän e-koli-kriisin viime vuonna Saksassa. Se ei johtunut lihasta, se johtui muista ruoka-aineista, mutta neljä tuhatta tapausta. Meillä todella on vuosittain, jossa ihmiset sairastuvat E. coli-bakteeriin. Tämä perustuu ihan kerättyihin tietoihin. jotka on saatu ECDCstä. Sitten on hyviä bakteereja, tai oikeastaan ei ole hyviä ja pahoja bakteereja, on bakteereja, joista jotkut ovat vaarallisempia ihmisille kuin toiset. Ja se tosiasia, että käytetään maitohappoa, voi vä- tai tulee vähentämään ruhon saastumista ylipäätään. Onpa kyse sitten hyvistä tai pahoista bakteereista niin sanotusti. Mutta niin kuin aiemmin totesin, me emme korvaa tässä mitään. Me lisäämme yhden turvakerroksen kuluttajillemme. Kyseessä on vaihtoehto, kyseessä on aine, jota ruokaliiketoiminnassa toimiva tekijä voi todella käyttää. Ja mitä tulee merkitsemiseen, tai tiedottamiseen, niin sehän sisältyy tähän meidän ehdotuksemme. Joten me katsomme, että meidän ehdotuksemme oli hyvin perusteltu hygienia säännötkin huomioon ottaen. Kiitos. Kiitos. Ja nyt annan puheenvuoron toiselle komission edustajalle, herra De Marti, kauppapääosastolta. Olkaa hyvä. Thank you, Mr. Chairman. Kiitos puheenjohtaja. Minä vastaan kauppakysymyksestä. Olin myöskin entinen, olin myöskin entinen maatalouspääsaston johtaja, joten tiedän myöskin hieman tästä puolesta. On täysin selvää. No, ei nyt mene itse tähän varsinaiseen keskusteluun ja teknisiin yksityiskohtiin. Kulman perusteella on täysin selvää, että maitohappo on hyödyllinen lisä, eikä se millään tavalla korvaa huonoja hygieniakäytänteitä. Meidän täytyy edelleenkin pitää kiinni hyvästä hygieniasta. Hyvästä hygieniasta huolimatta edelleenkin on E. tapauksia ja salmonella tapauksia aina silloin tällä, mutta maitohappobakteerin käyttö ei millään tavalla tule vähentämään tätä riskiä. Haluaisin katsoa tämän kaupan kannalta. Ja mainitsisin, että on täysin pois suljettua, että nyt tehdään jotakin lehmänkauppoja kuluttajien terveyden, kuluttajien suojan ja toisaalta kaupallisten kysymysten välillä ei suinkaan. Ja ei tule kyseeseenkään, että millään tavalla perusso sääntömme olisivat tässä kyseenalaisia silloin, kun on kyse terveydestä ja eläinlääkinnällisistä tarkastuksista ja normeista, ja kun niistä neuvoteltaisiin Amerikan kanssa. Ei suinkaan, ei tästä nyt ole kyse. Meillä on tie- selkeä tieteellinen lausunto ja Yhdysvalloissa, Yhdysvallat on tästä esimerkkitapaus. Ja tieteellinen näyttö puhuu asian puolesta, mikäli EU ei pysty hyväksymään sääntöä, joka on tieteellisen, näyt- tieteellisen näyttöön pohjautuva, niin silloin hyvin suurta skeptisy- skeptisyyttä tulee esiintymään Yhdysvaltojen puolella kauppaneuvotteluiden yhteydessä meidän kanssamme. Ja kun tarkastellaan, mitä on tapahtunut eri komiteoissa, 18 jäsenvaltiota on ollut puolesta. He edustavat miltei määrä enemmistöä, 70 prosenttia EUn väestöstä. 350 miljoonaa asukasta on siis käytännössä puolesta. Mikäli asia tai ongelma ei ratkaista, mitä sitten tapahtuu? Mikä tahansa poliittinen päätös on hyvä niin kauan kuin kortit ovat pöydällä, ja eikä kyselmistä lehmänkaupoista. Hormonisopimus, itse neuvottelin siitä aiemmassa ominaisuudessani, hormonien osalta epäonnistuttiin. Voimassa on väliaikainen sopimus, joka raukeaa, ja sitten palataan vanhaan tilanteeseen sanktioineen ja kauppasotineen Yhdysvaltain kanssa – Tämä on miltei automaattista. Pian väliaikainen sopimus kuluu umpeen ensi vuoden heinäkuussa. Joten tämä olisi ensimmäinen seuraamus. Toinen seuraamus olisi se, että mahdollisuus avata suurempi, kattavampi neuvottelukierros Yhdysvaltain kanssa katoaisi. Ja tämä täytyy muistaa, kun asiasta puhutaan. Jälleen kerran haluaisin toistaa. Ei ole kyse ollenkaan siitä, että perusnormeihin me puututtaisiin. Ei niistä nyt neuvotella näissä mahdollisesti kattavissa kauppaneuvotteluissa. GMO-asia, geneettisesti muunitut organismit eivät ole tulemaan pöydällä, eikä myöskään normien kysymys. Dopamiinin kannattajata ei sitäkään tulla puhumaan, eikä kloonauksestakaan tulla puhumaan. Ei nyt ole kyse noista asioista, eikä täällä ole mitään tekemistä kloorilla käsitellyn siipikaren lihan kanssa. Kyse oli siitä, että kyseenalaistettaisiin maanviljelijöidemme, varsinkin lihakarvan kasvattajien asema. Lihakarjan kasvattajien asema. Olen puhunut yhden ministerin kanssa, eikä hän laisinkaan maininnut, että hän olisi ollut huolissaan kuluttajien puolesta. Hän mainitsi vain, että oli huolissaan äh, naudanlihan tuottajien puolesta. Tulevissa mahdollisissa kauppaneuvotteluissa Yhdysvaltain kanssa tullaan ottamaan huomioon kyllä meidän lihantuottajiemme huolet. Tiedän, että lihakysymys on hyvin herkkä ja mitään vapaata avointa pääsyä ei sallita Amerikan naudan lihalle meidän markkinoillamme jonkinlaisia kiintiöitä tullaan asettamaan. Tässä vain mainitsin nämä lisäelementit. Kuten sanoin, mikä tahansa poliittinen päätös on hyvä niin kauan kuin kortit ovat pöydällä, eikä millään tavalla vaaranneta tai aseteta kyseenalaiseksi kuluttajimme terveyttä. Tämä on hyödyllinen lisä, eikä tätä pitäisi sekoittaa millään tavalla muun tyyppisiin asioihin, kuten teurastusta edeltäviin tai seuraaviin tarkistuksiin. Silloin kun on kyse maitohapon käytöstä, haluan varmistaa, että kuluttaja on aina suojattu. Näin tämä keskustelu on päättynyt. Kiitos näistä vastauksista kysymyksiimme, joihinkin Linnama Kävänen ja Peter Liisen ja muiden kysymyksiin ei saatu vastausta. En tiedä, äh, haluatteko, että toistamme vielä kysymykset? Äh, Rouva Mäkävän. Kaksi kysymystä. Liisen kysymyksen taisitte vastatakin. Kysymys siitä, missä vaiheessa sanot, että maitohappua voidaan käyttää. Puhukaa selvästi. Kollegat ymmärtävät eri tavalla tämän ehdotuksen. Minun käsitykseni on se, että teillä oli yksi ehdotus, mutta muutitte sitä. Ja nyt sanotte, että sitä voidaan käyttää koko prosessin ajan elintarvikeketjussa, ei pelkästään lopussa sitten, kun eläinlääkäri on jo ruhon tarkastanut. Toinen. Chris Davisin kysymys. Jos on niin loistava idea käyttää tätä, niin miksi sitä ei käyttää pakollisesti kaikissa teurastamoissa? Kiitos. Herra Van Lotten, voisitteko vastata näihin kollegojen kysymyksiin? Yes, uh, thank you, Mr. Chairman. Uh, as I said earlier, the, the, the use or the proposed use in... Kuten sanoin jo aiemmin, niin asetuksen käyttötarkoitus ei ole se, että sillä korvataan jotain, vaan lisätään jotain johonkin. Yksi näistä ehdoista, jota tulee soveltaa, on, että maitohappoa liuosta tulee käyttää varmistettavissa olosuhteissa ja valvonnan alaisuudessa – jotka löytyvät tästä hallinnointijärjestelmästä. Kuten totesin jo aiemmin, niin teurastamisprosessin ajan viranomaiset, viranomaisten velvollisuutena on yhä edelleen ottaa näytteitä. Tämä näyttöönotto kertoo sen kriittisen pisteen ja sitä ei muuteta. Toimivaltaisen viranomaisen tehtävänä edelleenkin on käyttää maitohappoa silloin, kun sen käyttö on kaikkein asianmukaisinta. Kun sitä käytetään, niin on parasta käyttää sitä heti silloin, kun mahdollinen kontaminaatio saattaa syntyä. En puhu mistään silmin nähtävissä olevasta kontaminaatiosta. Se täytyy poistaa teurastamassa. Ei maitohapolla. Parasta on kuitenkin käyttää maitoapua silloin, kun kontaminaatiota ei näe. Eli mahdollisen kontaminaation jälkeen välittömästi. Ja bitte. You talked about sampling of... Puhuitte näyttöönotoista, että ruoistetaan näytteitä. Minun käsitteekseni. EU-lainsäädännössä todetaan, että viasta täytyy vielä loppuvaiheessakin ottaa satunnaisnäytteitä. Pitäkö tämä paikkaansa, tämä satunnaisnäytteiden otto? Komission ehdotuksessa todetaan, että maitohapoilla käsiteltyä lihaa ei enää sitten alisteta näyttöönotolle, eikö totta? Eikä näytteitä ei voi ottaa sitten, eikä sitten kun on käsitelty maitohapoilla, ei oteta enää näytteitä, näinkö? Ilmeisesti näin. Teurastamalla pitää tunnistaa sitten ne ruhot, joita ei käsitellä maitohapolla ja erottaa ne näistä muista. Eli nämä, nämä on käsitelty maitohapolla ja näitä toisia ei ole. Millä tavalla tämä sitten kunnioittaa sitten tätä satunnaisnäytteen ottoperiaatetta? Ovatko nämä, nämä näytteenotot enää satunnaisia, mikäli teurastamalla jo tiedetään, mistä ruoasta otetaan näytteitä ja mistä ei? jäsentyy, jotka toimivat lihahygienian alalla tästä huolestaan, mutta mikä on nyt väärässä, niin toivottavasti komissio voi oikaista minua, koska näin minä olen ymmärtänyt, näin minulle on sanottu.